Goedemorgen collega's, eh, laat ons de werkzaamheden aanvangen. Hyvää huomenta kollegat. Ehdotan, että aloitamme kokouksen. Olemme jo hieman myöhässä. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenen herra Haanin ja hänen avustajansa. Tilintarkastustuomioistuimesta meillä on Henri Greten tavanomainen menettely. Ensin tilintarkastustuomioistuin, sitten komissio, sitten esittelee. Sopiiko tämä? Thank you, Chairman. Uh, dear member... Kiitoksia. Hyvät jäsenet, minä olen täällä kertomassa tästä vuosikertomuksesta luvun viisi sisältöä. Tässä on kysymyksessä tulokset, jotka liittyvät aluepolitiikan energiaan eh, ja liikenteeseen. Aivan kuten kollegani Ovi Isberg selvitti, eh, niin <clears throat> kuulemisessa komissaari Andorin kohdalla 27. marraskuuta nämä sisältyivät eh, tähän, tähän kokonaisuuteen, mutta nyt ne on erikseen tässä luvussa kuusi. Tässä luvussa viisi oli, oli kaiken kaikkiaan 30 miljardin euron maksut ja aluepolitiikka vastasi tästä 94 prosentin osuudella. Meillä oli 180 maksua ja e, virasto tarkasti, mm, e, kuinka sääntöjä oli noudatettu. Me pääsimme siihen johtopäätöksiin, että päätökseen, että todennäköisin virhemäärä on 6 prosenttia näiltä kolmelta alalta. Se on vähemmän kuin aikaisemmin, mutta se on kuitenkin oleellinen, koska se on yli 2 prosentin tasossa. Tässä yli puolet liittyy siihen, että julkisten hankintojen sääntöjä ei ole noudatettu ja nämä liittyvät tukikelpoisuuteen nämä ongelmat. Ennen kuin menemme enemmän yksityiskohtiin, haluaisin todeta, että tämä virhe ei ei tarkoita sitä, että välttämättä petoksia olisi tapahtunut. Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin ensin puhua näistä julkisten hankintojen virheistä. Tässä on kysymyksessä tapaukset, joissa tilintarkastustuomioistuin totesi, että sääntöjä ei ollut noudatettu ja että tämä oli, maksatus olisi pitänyt tehdä toisella tavalla. Kuinka me voimme asettaa tämän sitten oikeaan kontekstiin? Minä haluaisin sanoa, että tämä ei tarkoita välttämättä sitä, ettei suunnitelmia olisi noudatettu. Enkä halua antaa teille sitä käsitystä, e, että jonkinlainen viemäröintisuunnitelma tai silta tai joku olisi ollut hanke, jota ei ollut toteutettu ollenkaan. Sitten mitä sitten näihin tukikelpoisuusvirheisiin tulee? Vähän alle 6 prosenttia tapauksista oli sellaisia, että me totesimme, ettei sääntöjä ollut noudatettu. Nämä olivat sääntöjä, jotka olivat joko Euroopan tasolla tai sitten ne olivat sellaisia, jotka olivat erilaisiin operatiivisiin ohjelmiin liittyviä maissa itsestään. Meillä oli 107 180 tapauksesta, jotka olivat tarkastuksessa, ja tämä tarkoittaa sitä, että noin 50 prosenttia oli sellaisia, missä ei julkisten hankintojen sääntöjä noudatettu. Noin kolmas osa näistä 107 tapauksesta oli sellaisia, että meidän mielestämme eh, tässä sääntöjen noudattamatta jättäminen oli eh, niin vakavaa, että tämä olisi vaikuttanut EUn eh, rahastojen tilanteeseen. Mitä sitten tulee muutto, kahteen kolmasosaan, tämä ongelma oli vähäisempi E, esimerkiksi johtui siitä, että liian myöhään asioista oli ilmoitettu tai sitten nämä hankintaprosessit eivät olleet hyvät. Sitten kaksi kolmasosaa, mitä tulee näihin aluepolitiikan hankkeisiin, todettiin, että jäsenvaltioilla olisi ollut tarpeeksi tietoa korjatakseen näitä, nämä virheet itse. Sitten lopuksi tässä on kolme asiaa, jotka haluaisin tuoda esiin. Ensinnäkin tarkastusviranomaisten toiminnasta seitsemän tapauksesta 118 tarkastettiin meidän toimistamme ja todettiin, että neljä seitsemättä olivat, eh, nämä virheet olivat olennaisia ja toiset sitten osittain tällaisia vaikuttavia. Komissio oli samoilla linjoilla meidän kanssamme Tsekin tasavallan kohdalla. Oli hyvin kiinnostavaa kuulla se, mitä Tsekin viranomaiset kertoivat tästä asiasta 27.11. tässä valiokunnassa. Tilintarkastus tuomioistuin havaitsi, että samanlaisia heikkouksia oli havaittu myös komission puolella ja <clears throat> nämä näkyvät näissä vuosittaiskertomuksissa. Mitä tulee sitten 2000-2006 ohjelmiin, me havaitsimme, että tilin päätösprosessi oli paremmin valmistettu kuin aikaisemmilla kausilla. Kuitenkin erinäisiä puutteita oli, mitä liittyi eräiden asiakirjojen luotettavuuteen, jotka tulivat jäsenvaltioilta komissiolle. Ja myöskin komissio alun perin oli arvioinutkin näitä asiakirjoja. Sitten mitä tulee aluepolitiikan pääosastoon, me havaitsimme, että e, tässä e, komission tarkastus ja arviointi oli tiukempaa näissä operatiivisissa hankkeissa kuin aikaisemmin. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia Mm, tästä alustuksesta. Kiitän teitä erityisesti teidän tekemästänne työstä viime vuosina. Sitten kuulemme komission jäsentä. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen jäsenen tästä tasapainoisesta esityksestä. Hänen Nämä virheasteet olivat paljon pienemmät kuin vuosina 2006-2008 ja verrattuna vuoteen 2010 kohesion energian ja liikenteen kohdalla tämä virheaste on laskenut 7,7-5,1 prosenttiin. Meillä on parannuksia vuonna 2011, vaikka 2011 kaikki ohjelmat olivat täydessä käynnissä. Riskit olivat sen takia suuremmat. Esimerkiksi 2011 meillä oli kaksi kertaa enemmän maksuja kuin vuonna 2009. Tämä osoittaa, että alhaisempi virheaste liittyy selkeästi parempaan oikeuspuitteistoon tällä kaudella, joka aiheuttaa sen, että järjestelmämme toimivat paremmin. Täytyy myös tunnustaa, että jäsenvaltiot osaltaan ovat ryhtyneet ponnisteluihin parantaa hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä. Tässä ovat varmasti auttaneet tilintarkastustuomioistuimen tärkeät suositukset ja tämän talousarvion valvontavaliokunnan painostus. Jäsenvaltiot ottavat nämä suositukset vakavammin kuin mitä he ovat ennen tehneet äh, erityisesti johtuen myös näistä äh, kolmikantakeskusteluista äh, tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tällä tavoin voidaan ottaa tietoja ja asiakirjoja mukaan tarkastusprosessiin. Nämä ovat tärkeitä myös jatkossa. Siksi näitä, näistä kolmikantatapaamisista olisi pidettävä kiinni. Kuitenkin meidän täytyisi alusta asti yrittää saada aikaan läheisempää yhteistyötä instituutioiden, jäsenvaltioiden ja alueiden välillä. Tämä koskee erityisesti sitä, että paremmin vaihdettaisiin tietoja oikea-aikaisesti ja tutkintatuloksia Komissio valvoo jäsenvaltioita paljon johdonmukaisemmin kuin ennen ja tämäkin on vähentänyt virheiden määrää. Nyt haluaisin nostaa esiin neljä eri toimenpidettä. Ensinnäkin heti kun syntyy ongelmia, me systemaattisesti keskeytämme maksut. Meillä on tämä uusi väline tällä kaudella ja myöskin pysäytämme maksuja. 2011 vuosikertomuksessa kerrottiin, että Kolmas osassa mm, ohjelmia maksut keskeytettiin tämän vuoden aikana. Meillä on 63 ohjelmaa, jossa maksut keskeytettiin. 115 varoituskirjettä lähetettiin ja maksut pysäytettiin 60 ohjelmassa. Kahden ohjelman kohdalla sovimme muodollisesti maksujen päättämisestä. Nyt puolessa ohjelmissa pystyimme ottamaan ähm, maksut äh, jälleen käyttöön sen jälkeen, kun korjauksia tehtiin 454 miljoonan euron osalta. Nyt osoitettiin, että maksujen keskeyttäminen on erittäin toimiva väline ilman, että kohesiopolitiikan täytäntöönpanoa tällä tavoin vaarannetaan. Toiseksi me ongelmat löydämme nyt nopeammin, teemme läheisempää yhteistyötä tarkastusviranomaisten kanssa, jotta kansallisen tason ongelmat voitaisiin mahdollisimman pian löytää. Me olemme nyt 14 tarkastusviranomaiselle lähettäneet tiedot, että pystymme luottamaan heidän tarkastuskertomuksiin. Ne kattavat noin 50 eri alaa. Lisäksi keskitämme tarkastustoimintamme riskialttiimpiin ohjelmiin ja jäsenvaltioihin. Katsomme myöskin erityisesti rahoitusvälineitä ja tarjouskilpailuja ja yritämme parantaa tilannetta koulutuksen avulla jäsenvaltioita. Kaikista parannuksista huolimatta minun on sanottava, että virheiden määrä on vieläkin liian suuri, vaikka tämä virhetaso onkin nyt tasapainoittunut tälle tasolle, missä me nyt olemme. Siinä vaiheessa, kun tilintarkastustuomioistuin tekee ö, tarkastuksessa kaikki ö, tarkastukset eivät olleet valmiita. Vasta sitten, kun ohjelma on päättynyt, tiedetään millainen loppuriski on. Olen kyllä huolestunut siitä, että 62 prosenttia ongelmista, jotka jäsen, tilintarkastustuomioistuin löytyi, olivat sellaisia, että jäsenvaltion olisi pitänyt itse tunnistaa vaikka kaksi kolmasosaa näistä virheistä oli sellaisia, että niillä ei ollut rahoituksellisia vaikutuksia, niin tämä osoittaa, että tämä hallinnollinen tarkastus ei vielä jäsenvaltioissa toimi riittävän hyvin. Valvonta voi toimia ainoastaan, jos jäsenvaltiot tekevät kotiläksynsä ja poistavat heikkoudet tästä ensimmäisestä valvonnan tasosta. Kapasiteettia on parannettava joissakin jäsenvaltioissa. Erityisesti on varmistettava, että hallintovirastoilla on riittävästi henkilökuntaa. Ja siksi pääosastolla luotiin tällainen pätevyyskeskus hallintopätevyyksien vahvistamiseksi. Me aiomme toimia yhäkin vuoden 2008 suunnitelmiemme mukaan parempia ohjenuoria parempaa koulutusta ja riskeihin suuntautuvaa ja eh, tarkastuksia, mutta jäsenvaltioiden on tehtävä tehtävänsä eh, ja katsoa, että kaikkia sääntöjä noudatetaan ja ne tunnetaan, erityisesti silloin, kun henkilökunta vaihtuu nopeasti. Toivon, että parlamentti tässä tukee meitä ja että ne jäsenvaltiot, jossa henkilökunta hallintovirastoissa vaistuu vielä nopeasti, niin yritetään saada aikaan enemmän jatkuvuutta. Haluaisin nyt puhua kahdesta toimenpidepaketista, jotka toteutimme eh, viime vastuuvapaus vastuuvapauspäätöslauselman pohjalta. Ensinnäkin olemme parantaneet eh, kaikkea eh, asioita, jotka liittyvät rahoitusvälineisiin. Olemme huomioineet kaikki tiedot, joita olemme saaneet jäsenvaltioita ja näin. Mä arvioin näiden välineiden käytöstä lähetetään teille vielä ennen joulua. Toiseksi nämä rangaistusmekanismit, jotka liittyvät hallinnointi- ja valvontajärjestelmiin seuraavalla valvontakaudella, niin sitä varten olemme ottaneet käyttöön uusia järjestelmiä, vuosikertomukset muodollisesti sertifioidaan kansallisten tarkastusten jälkeen, 10 prosenttia varataan kaikista maksuista vuosittain ja netto rahoituskorjauksia silloin, kun EU-toimielimet löytävät virheitä sen jälkeen, kun vuosittaiset tilintarkastukset on päätetty. Ja toivon, että tässä, jäsen, tässä parlamentti tukee meitä me ää, äh, olemme nyt täytäneet lupauksemme, että ää, äh, vuodesta 2006 lähtevä tukikausi ää, äh, tuo, ää, tarkistettaisiin kunnolla. Olemme lähettäneet kaikista 377 ohjelmasta loppukirjelmän ja tulemme teille ensi vuonna antamaan tiedot näistä ohjelmista. Pääjohtajalla on nyt, pää, osasto on nyt perustanut erityisosaston, joka tarkastelee jäljelle jäävien hankkeiden päättämistä. Mutta ei puhuta nyt pelkästään hallinnointijärjestelmistä ja virheasteista. Kohesiopolitiikka on Euroopan unionin avoin politiikkaa. Se tarjoaa resursseja työllisyyden ja kasvun tukemiseksi. Se mm, vahvistaa yhteiskunnallista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja he auttaa heikompia alueita. Erityisesti talouskriisissä tällaiset investoinnit reaalitalouteen ovat erittäin tärkeitä. Valitettavasti yhteiseen määrärahojen hallinnoinnin heikkoudet, jotka tilintarkastustuomioistuin ja tämä valiokunta on tunnustanut viime vuosina, niin ne saattavat asettaa varjoon tämän meidän tärkeän politiikkaamme. Ja siksi seuraavan ohjelmakauden puitteiston täytyisi eh, keskittyä siihen, että politiikastamme tulee tehokkaampaa, mutta myös johdonmukaisempaa, mitä tulee taloushallintoon. Siksi vaatimukset, että saataisiin lisää joustavuutta, kuulostavat kyllä erittäin houkuttelevilta, mutta vaarana on se, että sitten virheasteet nousevat. Jotta saataisiin parannuksia kohesiopolitiikan alalla, tarvitaan läheistä yhteistyötä kansallisten, alueellisten ja Euroopan viranomaisten kesken. Jäsenvaltioiden on oltava enemmän vastuussa EU-määrärahojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja tämän valiokunnan tuki ovat olleet erittäin hyödyllisiä viime vuosina tässä asiassa ja ne tulevat olemaan merkittäviä myös tulevaisuudessa. Myös komissiossa on ryhdyttävä toimimaan ja olemme ryhtyneet vuoden 2008 toimintasuunnitelman jälkeen hyvin tehokkaasti toimimaan. Komissio tulee jatkossakin tekemään kovasti työtä ja johdonmukaisesti valvomaan jäsenvaltioita. E, tämä on kohesiopolitiikan ja eurooppalaisten veronmaksajien edun mukaista ja tietenkin myös Euroopan alueiden edun mukaista. Kiitoksia. Dank u wel, commissaris. Uh, ik het woord geef. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Ennen kuin annan puheenvuoron Jensille, joka on tässä esittelijä, haluaisin tietää, kuka haluaisi käyttää puheenvuoron. Onko täällä muita kollegoita? Näyttää olevan. Erittäin hyvä. Näin tiedän suurin piirtein, kuinka aika jaetaan. Jens, ole hyvä. But, danke, komissaar. Kiitoksia, komissaare tästä selvityksestä ja myöskin tilintarkastustuomioistuimen esityksestä. Meillä on tässä nykykertomuksessa vähän tällainen kahden sekava kuva. Täällä on kaksi alaa, jossa valitettavasti virheiden määrä kasvaa ja me olemme näihin puuttuneet. Ja meillä on sitten sellainen alue, jossa hyvin paljon huolia on ja tämä on aluepolitiikkaa. Siis siellä on tällaisia tietysti ilahduttavia ilahduttavia, ilahduttavaa kehittävää mm, kehitystä, vaikka näitä virheitä vielä on, mutta suunta on oikea. Tätähän tässä käsiteltiinkin. 2008 meillä oli toimintasuunnitelma, jossa näimme, että komissio todellakin käyttää kaikkia keinoja, joita sillä on, jotta eurooppalaista rahaa eh, hallinnoitaisiin aluepolitiikan alalla paremmin. Eh, on monenlaista koulutusta, johto- ja valvontaa mm, näiden ohjelmien kohdalla ja me näemme, että se on maksanut vaivan. Tämä näemme myöskin sosiaalipolitiikan alalla. Se on onnistunutta mm, ja me tiedämme, että tämä raja-arvo, olennaisuustaso, niin me lähestymme sitä. Ja me olemme myöskin eh, pyrkineet siihen, että, eh, että muissakin pääosastoissa tehtäisiin samalla tavalla kuin aluepolitiikan pääosastossa, siis siellä missä, missä virhetasot nousevat. Ja me haluaisimme nyt kysyä, että miten koko tämä paletti toimii, jossa, jossa on siis koulutusta ja valvontaa, miten jäsenvaltiot toimivat minä voisin hyvin kuvitella, että alueviranomaiset eivät aina ole niin ilahtuneesti reagoineet eh, siihen, että Brysselistä tulee tieto, kuinka pitäisi toimia tässä hallinnoinnissa. Ja miten tämä yhteistyö komission ja jäsenvaltioiden eh, kesken toimii? Te äsken esityksessänne otitte, otitte esiin sen, että että riittävä henkilöstömäärä paikan päällä on hyvin tärkeä seikka tässä yhteydessä. Tämä on aivan, aivan ymmärrettävää ja me tietenkin tuemme teitä tässä ilman muuta. Mutta mitä me voisimme tehdä? Pitäisikö onko jotakin sellaisia asioita, että ohjelmien toteuttamiseen pitäisi liittää ehtoja, ja miten sitten hallintopuolella oleva työvoima, mitä tulee tähän tulokseen, siis henkilökysy, henkilökysymykset hän ovat aluetason kysymyksiä ja niihin ei aina voi puuttua. Minulta nyt tällaista poliittista mielikuvitusta puuttuu, että minkä tyyppisillä kannustimilla me voisimme tähän asiaan puuttua, jotta me saisimme paremmat tulokset. Voitteko te e, identifioida sellaisia alueellisia viranomaisia, jossa, joiden joiden kohdalla kaikki ei toimi, toimi niin kuin pitäisi? Voiko vielä painostusta harjoittaa, jotta tämän parhaat käytännöt saataisiin paremmin toteutettua? Sitten kysymys, joka liittyy tarkastusjärjestelmän laatuun. Te olette lähettäneet eh, meille tietoja etukäteenkin ja sanoitte, että 90 prosenttia näistä eh, eh, tapauksista on sellaisia, että virheistä ilmoitetaan mm, paikallistasolta. Mutta sitten on sellaisiakin tapauksia, joita ei voida paikallisesti havaita. Eli tässä nyt on vähän tällaista ristiriitaisuutta. Me tiedämme kokemuksesta, että paikalliset valvontajärjestelmät eivät toimi riittävästi ja kuitenkin samanaikaisesti komissio joutuu luottamaan siihen tietoon, mitä sieltä tulee. Tämä on vähän vaikea ymmärtää. Voisitteko kertoa meille, että miten komissio tämän asian kanssa toimii. Onko teillä eh, joitakin indikaattoreita, joiden myötä luotettavuus olisi paremmin havaittavissa? Se olisi hyvä. Ja esittelijänä, mitä tulee tähän aluepolitiikkaan, joka on painopiste, painopistealue, niin mitä me eh, odotamme jäsenvaltioilta? Meidän täytyy tässä tietää, mitä täytyy tehdä ja mitä me voisimme siis tehdä, että paikallinen valvonta, ja jäsenvaltioiden valvonta paranisi. Minä voin koko valiokuntamme puolesta sanoa, että me, me tietenkin tuemme teitä siinä, että porsareijat tukitaan, ja, mutta täytyyhän eh, kuitenkin tiedetään, että tietyiltä osin tämä ei toimi ja meidän täytyisi saada tätä painetta kohdistettua sitten tarkemmin. Dank Dan is eh, de volgende... Kiitoksia. Herra Pinkele. Ja, dank u Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Minulla on muutama kysymys myöskin liittyen näihin kirjallisiin ö, kysymyksiin. Ensinnäkin myönteistä on se, että on keskitetty näihin mustiin lampaisiin, että meillä on nyt siinä rakennetta ja voidaan tulevaisuudessa erityisesti tarkkailla tiettyjä valtioita. Se on ihan tarpeen ja järkevää. Myönteistä on myös se, että komissio on luonut tällaisen ikään kuin pätevyyskeskuksen, jota voitaisiin tukea jäsenvaltioiden hallinnollisia kapasiteetteja ja välittää komission tietotaitoa sinne. Nämä ovat asioita, joista pidämme kovasti. Ensimmäinen kriittinen kysymys. Tilintarkastus tuomioistuimelle myös tämä kysymys. E, tilintarkastustuomioistuin huomioi 9 prosenttia vakavia virheitä ja komissio sanoi, että sillä on riittävästi asiakirja voidakseen arvioida tätä. Voisiko tilintarkastustuomioistuin ehkä kertoa, mitä vakavia rikkeitä nämä ovat ja miksi tämä on niin? epäselvää, niin vähän avointa. Tämä on se kysymys kuusi, jonka jo kirjallisesti esitimme. Sitten kysymys 16. Siinä on kyse tästä gold platingista, eli siitä, että kansalliset määräykset ovat tiukemmat kuin eurooppalaiset, ja tässä aivan oikein sanoitte, että joillakin jäsenvaltioilla on kustannustehokkaampia ja helpompia järjestelmiä. Toiset siis hoitavat asiat monimutkaisesti ja toiset aivan yksinkertaisesti. Eikö tässäkin voitaisi järjestää jonkinlaista äm, jonkinlaisen järjestelmän, että voitaisiin oppia vastavuoroisesti toisilta. Sitten Kreikka. En oikein ymmärrä, miksi meillä on ollut Kreikassa kahden tukikauden aikana nämä suuret epäselvyydet, valtaisat palautukset ja miksi nyt yhtäkkiä sitten viime vuosina juuri talous- ja rahoituskriisin yhteydessä on niin vähän ongelmia. Tämä kysymys ei mene pelkästään komissiolle, vaan myöskin tilintarkastustuomioistuimille. Tämä on ikään kuin jonkin sortin ihmeparantuminen, johon kukaan ei oikeastaan usko. Me emme oikein voi tätä ymmärtää. Kyllä meidän vähän kriittisemmin on tätä asiaa katsottava. tämä on niin omituista, että me pysty tätä aivan näin nielemään. Kyllä tarvitsisimme vähän lisätietoja. Sitten sisällöllinen kysymys. Jos julkisissa hankintamenettelyissä on jotain, ähm, joka ei toimi Saksassa, Puolassa, Italiassa, Unkarissa, äh, jos sillä rikotaan eurooppalaista kilpailulainsäädäntöä, niin eikö tämä tulevaisuudessa voisi olla ehtona? Eli hyvä jäsenvaltio, saat rahat vain, jos sinun julkiset hankintamenettelysi äh, noudattavat eurooppalaisia sääntöjä. Tällainen ehto olisi todella hyödyllinen. Ja viimeinen kysymys. Se liittyy äm, tuotantopaikkojen siirtoon. Ja tässä ilmeisesti komissiolla on tällainen valmis vastaus aina, joka tänne tulostetaan, mutta me haluaisimme jonkun toisen vastauksen. Meidän sanotaan, että jo rahat maksetaan takaisin, kun tuotantopaikka siirretään, mutta me haluaisimme, että rakenne rahastoissa, niiden säännöissä lukisi jotain, jotta mm, tällaiset tuotantopaikkojen siirrot kiellettäisiin kokonaan. Me näin haluaisi, että käy uudelleen niin kuin Saksassa tai myöskin Ranskassa ja Belgiassa, että tuotantoa siirretään Itä-Eurooppaan ja tätä vielä tuetaan eurooppalaisin määrärahoin. Eikä tämä ole mitään eurooppalaista lisäarvoa, jos työpaikkoja siirretään Euroopan yhdestä kolkasta toiseen kolkkaan me olemme jo todella pitkään vaatineet, että rakennerahastoasetuksessa tämä jotenkin muotoiltaisiin niin, että ei se ole mahdollista. Miksi komissio ole näin vielä tehnyt? Dank u wel, eh, collega Pieper. Jan Mulder. Kiitoksia sitten Jan Mulder. Thank you, eh, Chairman. First of all, the, the story is a bit... No niin, tämähän on tuttu tarina ja tämä menee siis paremmaksi tämä tilanne, mutta se ei ole vielä niin hyvä kuin pitäisi. Ja kysymys kuuluu, kuinka voimme tilannetta parattaa. Minulla on sellainen tunne, että samoin kuin komissiolla, että nyt täytyy olla paremmat toimenpiteet, joilla voimme asiaan tähän asian puuttua. Tässä nyt on jo käytetty tiettyjä keinoja, mutta miksei niitä voitaisi käyttää laajemmin? Jos, jos e, e, asiat eivät, eivät toimi ja järjestelmää pitää muuttaa, muuttaa, jotta komissio olisi tyytyväinen, niin tätähän pitäisi hyvin siis laajemmalti soveltaa. Siis e, tietenkin jäsenvaltiot e, valittavat e, näistä säännöistä, mutta se, mitä komissio tähän vastasi, on, että, että täällä on hyviä käytänteitä, joita Brysselissä on havaittu. Tämä oli uusi asia minulle. Miksi tätä oteta esille paremmin? Sillä silloin kun rahaa annetaan, niin pitää sanoa, että, että pitää toimia paremmin. Eli siis eh, jos hankkeita pannaan täytäntöön, niin tässä olisi kaksinkertainen lääke näihin ongelmiin. Sitten yleisempi ongelma monen kertaan on sanottu, että meillä on yli kahden prosentin virhetaso. Ja kuinka kauan me voimme sitten perustella tätä nykytilannetta? Dank je Jan. Eh, de heer Sundergaard. Kiitoksia sitten herra Sundergaard. Eh, tak, eh, og tak til Kiitoksia hyvä komission jäsen näistä kaikista vastauksista, joita olette antaneet kysymyksiin. Haluaisin palata joihinkin näistä kysymyksistä ja haluaisin aloittaa Euroopan tuesta Akilan maanjäristyksen jälkeen 2009 Olen pahoillani siitä, että komissio ei missään määrin vastannut kysymykseemme koskien mm, talousarvion valvontaa. Nyt monta vuotta myöhemmin kysymys on uudelleen esitetty vastuuvapausmenettelyssä ja nyt tässä vaiheessa vasta olemme saaneet vastauksen. Kaikki nämä ovat tapahtuneet jo kauan sitten. Jos olisitte vastanneet aikanaan, niin tätä asiaa olisi ollut helpompi seurata. Nyt tässä vastauksessa 42 komission jäsen kirjoittaa näin ja siteeraan. Kokonaissummat on maksettu ennen 30.11.2010. Sitten täällä on toinen kohta, jossa komission jäsen kirjoittaa, että komissio periaatteessa – saa toimet, menettelyt valmiiksi vuonna 2013 alkuun mennessä. Haluaisin tietää, mistä syystä tarvitaan yli kaksi vuotta aikaa tilintarkastuksen tekemiseen jo valmiissa operaatiossa. Onko tässä jotakin erityisolosuhteita, joka, perust, joka oikeuttaa tällaisen venytykseen vai onko tämän tyyppisissä hankkeissa tilintarkastus niin hankala, että siihen tarvitaan yli kaksi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. Sitten kysymys varojen käytöstä. 42.19 vastauksessa komissio korostaa yhtä asiaa. Euroopan solidaarisuusrahastoa ei ole käytetty jälleen rakentamiseen, vaan hätäapuun, väliaikaisiin rakennuksiin, asuntoihin ja kouluihin. Komissio mainitsi täällä hankkeita, kuten KASE-hanke ja MAP-hanke. MAP-hankkeesta, niin siinähän on kyseessä väliaikaiset asumukset, mutta Italian hallitus täällä valiokunnan, tälle valiokunnan valtuuskunnalle paikan päällä sanoi, että KASE-hanke käsittelee pysyviä asuntoja – ja tämähän merkitsee, että joko komissio on väärissä tai sitten Italian viranomaiset ovat väärässä siinä, mitä ne sanovat. Haluaisin tietää, miksi komissio on todennut, että KASE-hanke olisi väliaikaista asumusta koskeva hanke. Tämä on yksi merkittävimmistä mm, summista, joita on myönnetty solidarisuusrahastosta ja siksi kiinnitän siihen huomiota. Nyt kun näen nähden, että paikan päällä jälleen rakentaminen ei edisty, siksi tästä herää etää epäilyjä. Onko tämä Euroopan kassasta tapahtunut suurin rikos, jota on tehty. Haluaisin tähän täsmennyksiä. Sitten vielä Kreikasta kysymyksiä. En usko, että komissio on nyt tässä vastannut Euroopan aluekehitysrahastoon kohdistuvan kritiikkiin, erityisesti kun ajatellaan siitä, mitä Mikelis Kusikolodikin sanoi. Hän on siis edellinen Kreikan valtiovarainministeri. Hän on eh, saksalaisessa lehdessä sanonut, että aluetuilla on tuhottu Kreikan taloutta. Hänen mielestään Euroopan tuki on edist vähentänyt kulutusta, mutta sillä ei ole tuettu sijoituksia tulevaisuuden teknologiaan. No ehkä hän on aivan väärässä, ehkä hän on väärällä tiellä, mutta haluaisin, että komission jäsen kommentoisi tätä entisen Kreikan valtionvarainministerin kritiikkiä. Sitten haluaisin tiedä, mitä, mitä komission jäsen ajattelee näistä kielteisistä vaikutuksista, joita on tullut suurista infrastruktuurihankkeista Kreikassa. Tietojemme mukaan monet näistä suurista hankkeista ovat sellaisia, joihin liittyy korruptiota ja niitä on toteuttanut esimerkiksi Siemens-yhtiö Saksassa tai Deutsche Bundesbank – Kreikan tiedotusvälineissä todettiin, että varoja on käytetty Ateenan metron rakentamiseen. Siemensia on syytetty lahjonnasta Siemens olisi lahjannut Kreikan virkamiehiä. Haluaisin tietää, mikä on komission kanta, mitä komissio voi tehdä, jotta estettäisiin se, että merkittävät summat aluerahastosta menisi korruption edistämiseen. Mitä tässä asiassa voitaisiin tehdä? Minä haluaisin tietää, mitä ajattelette. Kiitoksia. Thank you wel. Eh, ik heb nog twee Derek Vogen eh, Ingeborg Kiitoksia sitten David Morgan ja Seuraava puhuja, olkaa. Yeah, uh, thank you, Chair, and thanks to the... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia uh, komission jäsenen hänen esityksestään ja siitä, että hän vastasi kysymyksiin. Kuten hän ja muut ovat sanoneet, uh, asiat ovat parantuneet ja on kyllä uh, todella suuri ero virheiden ja petosten välillä. Ja suurimmassa osa tapauksia puhumme virheistä emmekä petoksista, mutta luku on vieläkin 6 prosenttia ja tiedän, että ainakin yhdistyneessä kuningaskunnassa euroskeptikot käyttävät tuota lukua hyökätäkseen Euroopan unionia vastaan ja valitettavasti myös kohesiopolitiikkaa vastaan. Ja me Walesissa tuemme voimakkaasti kohesiopolitiikkaa ja teemme kaikkemme, jotta voimme tukea sitä myös tulevaisuudessa, joten siksi haluaisin, että tämä luku olisi tulevaisuudessa alle 6 prosentin. Kaksi kysymystä tästä. Yksi asia, joka aina hämmästyttää minua, on se, että e, e, virheasteissa ei tehdä suuria eroja e, liiallisten maksujen ja liian alhaisten maksujen välillä. Voisi olla virheitä esimerkiksi kaavakkeiden täyttämisestä, että kaikkea pidetään virheenä. Eli kun keskustelette tilintarkastustuomioistuimen kanssa, eikö voitaisi yrittää tehdä eroa sen välillä, mitä ovat suuria virheitä ja mitä pieni, mitkä ovat pieniä virheitä? Se olisi ehkä hyödyllistä. Ja tämä toinen kysymys liittyy jäsenvaltioiden vastuuseen. Täällä on puhuttu esimerkiksi sääntelytaakan lisäämisestä, eli että jäsenvaltiot lisäävät byrokratiaa järjestelmää, tekevät äh, järjestelmästä monimutkaisemmin hakijoille. Meillä on esimerkkejä huonosta käytänteistä, mutta meillä on myös esimerkkejä hyvistä käytänteistä. Ja Wales on yksi näistä hyvistä esimerkkeistä, joten äh, on, äh, kysymykseni kuuluu, että olisiko joku tapa saada nämä, joilla on hyvät käytänteet, jakaa näitä hyviä käytäntöjä sellaisten alueiden kanssa, jotka eivät ole ihan yhtä hyviä. And, um, als allerlaatste mevrouw Gressle. Kiitoksia. Sitten aivan viimeinen puheenvuoro rouva Ingeborg Gressle. Ein möchte ich Kiitoksia. Muutama kysymys. Minä yhdyn näihin kollegojen kommentteihin. Ja mitä kollega Piper tässä sanoi asiasta, siitä, että miten, miten nämä tuotantopaikkojen siirrot liittyvät asiaan, esimerkiksi Nokian Bohum-asia. Ja, ja tässä globalisaatiorahastosta Romanian Nokian yksikölle annettiin rahaa, koska, koska Nokia nyt sulkee siellä tehtaansa. Miten, minkälaiset johtopäätökset komissaari tästä tilanteesta meille voisi antaa? Sitten Sondergaard puhui Kreikasta. Tämähän nyt ei koske pelkästään Kreikkaa, tämä kohesiorahaston ja rakennerahastojen käyttö. Aikaisempi pääministeri Asnar Espanjassa puhui tästä kiinteistökuplasta, joka syntyi näiden rakennerahastotukien myötä. Ja tähän haluaisin vain sitten puuttua siksi, koska nämä ovat hyvin tärkeitä asioita. Tämä on, mitä järkeä siis EU-rahojen käyttämisessä tällaiseen on. No sitten te puhuitte näistä riskeistä ohjelmien suhteen eri maista ja meistä olisi myös hyvä kuulla tästäkin asiasta lisää. Te esitte, esititte eh, hyvin siitä näitä, tai kerroitte siitä, kuinka näitä maksatuksia on eh, lykkää, lykätty ja keskeytetty. Ja kun katsomme hallintoa, niin komissioltahan on tullut ehdotuksia. Eli siis kun raha maksatuksiin ei ole, niin sitten näitä maksatuksia keskeytetään. Nämä, me tällä tavalla edellytetään siis parempaa hallintoa vai onko tämä, johtuuko tämä siitä, että raha ei ole? Minä uskon, että tämä haittaa koko järjestelmän toimintaa. Ja minä haluaisin teiltä kysyä, että kun loppuvuodesta ei siis rahaa enää ole ja maksatuksia lykätään, niin haluaisin sitä lisää tietoa. Sitten näihin ralleihin. Täällä on hienoja taulukkoja 35 prosentin määrä. 2012 tilintarkastustuomioistuimelta on annettu ilmi täällä 55 miljardia, mitä, mikä on siis nousua, koska 20 miljardia oli aikaisemmin tämä summa. Että kun ralleista on kysymys, niin näitäkin on vähemmän, koska vähemmän rahaa on loppuvuodesta – en ymmärrä ihan tätä yhteyttä, mikä näiden asioiden välillä on. Minkälaisia vaikutuksia kriisillä on sitten ollut asian, jäsenvaltioiden hallintoon? Miten te arvioitte sitä, e, että miten eurooppalaista rahaa hallinnoidaan näissä uusissa olosuhteissa? Sitten nämä summaries, me huomaamme täällä, että täällä on monia asioita. Minun mielestäni olisi hyvin kiinnostavaa tietää, että miten näitä vuosittaisarvioita käsitellään komissiossa. Ja kun jäsenvaltioista tulee näitä vuosittaisia yhteenvetoja, niin minua hämmästyttää se, miten, eri, miten keskenään erilaisia ne ovat ja jos me haluamme, mm, halua, haluamme parempaa hallintoa, niin täytyisi aloittaa näiden, näiden parantamisesta. 20 suurinta tuensaajaa rakennerahastoista, onpa kysymys sitten firmoista tai yksittäistä henkilöistä. Niin tässä kysymyksessä minua hämmästyttää se, että miten tätä rahaa hallinnoidaan. Me emme tiedä, kuka, eh, kuka mitäkin saa. Ja jos ette tiedä tarkkaan, kuka näitä varoja saa, niin silloinhan tilanne on ongelmallinen. Jotakinhan täytyisi asian eteen tehdä. Zo, commissaris, ik tel niet minder dan 27 vragen aan u. No niin, laske 27 kysymystä teille, hyvä herra komission jäsen, mutta jotta helpottaisin tehtävänne, niin varmaankin joidenkin kollegoiden kysymyksiä voidaan ryhmittää. Toiset korjustivat täällä jäsenvaltioita, toiset laadunvalvontaa, toiset hallintoa ja, ja valvontajärjestelmiä. Onko tässä riittävästi laatua ja niin edelleen. Täällä on myös kysymyksiä, jotka koskivat Kreikkaa, rahoitusta, goldplatingia. Siihen viitattiin useaan kerta. Sitten on Akilan maanjäristys 2009 ja sitten kysymyksiä, jotka koskivat sitä, että kun tietyt yritykset ovat saaneet kohesiorahastosta varoja, niin olisi hyvä noudattaa ja Sitten oli yksittäisiä kysymyksiä, jotka varmaankin panitte merkille. Rova Gresslin kysymys viimeisenä koskien avoimuutta tuen saajien kohdalla. Uskon, että teillä on jonkin verran aikaa vastauksiin. Meillä oli tunti tässä, niin ehkä voisimme antaa teille vielä vartin. Ja sitten tuolla vielä herra Piipperillä ja Gretellä vielä kysymyksiä kohtaan kuusi, mutta annan teille nyt puheenvuoron. Äh, Paljon kiitoksia. <clears throat> Minä haluaisin kiittää jäseniä, heidän tiimejään sitä, että he ovat käyneet läpi kaikki nämä tiedot, joita me olemme välittäneet ja myöskin tilintarkastustuomioistuin välittänyt. Kiitoksia puheenjohtaja tästä hyödyllisestä yhteenvedosta eri aihealueiden yhteenvedosta jäsenvaltiot. Tilanne on se, että että ne voidaan jakaa ikään kuin kahteen ja tämä myös liittyy tähän 62 prosenttiin virheitä, jotka olisi voitu tunnistaa. Ne jäsenvaltiot, joilla on pääasiassa hyvin kehittyneitä alueita, joissa budjetit ovat varsin pieniä, syntyy aina ongelmia sitä kautta, että henkilökuntaa on liian vähän – henkilöstä on liian vähän. Meillä on usein sellaisia ohjelmia, joissa hallinnon tasolla on ainoastaan yksi tai kaksi henkilöä. Muistan erään ohjelman, jossa hallintotasolla ohjelmasta vastaava henkilö oli raskaana ja jäi äitiyslomalla ja häntä ei korvattu. Tämä on tietenkin ongelma. Me keskustelimme tästä tämän viraston kanssa. En tiedä, onko tällä välin nyt tämä kyseinen henkilö palannut takaisin töihin vai onko hänet korvattu sijaisella, mutta tämä oli sellainen esimerkki, jossa oli pieni syy, joka aiheutti suuret vaikutukset. Myös yhdistyneessä kuningaskunnassa hyvin usein on ongelmia johtuen siitä, että henkilöstöä on liian vähän ja tämä vaikuttaa ohjelmien toteutuksen laatuun. Toisin on tilanne usein uusissa jäsenvaltioissa. Siellä emme voi valittaa siitä, etteikö henkilöstöä olisi, etteikö henkilöstöä olisi liian vähän ainakaan määrällisesti. Ongelma on se, että hyvin henkilöstö siellä vaihtuu hyvin nopeasti, joko johtuen poliittisista muutoksista tai koska ihmiset lähtevät äh, julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille. Me yritämme nyt ratkaista tämän asian seuraavalla äh, ohjelmointikaudella ex-anteehtojen kautta, mutta keskustelemme tästä myös vuosittaisessa kasvuselvityksessä, koska tämähän ei vaikuta pelkästään kohesiopolitiikkaan, vaan se vaikuttaa kokonaisuudessaan jäsenvaltion toimintokykyyn, jos virkamiesten vaihto on niin, vaihtuvuus on niin suurta. Me komissiossa olemme ikään kuin tällainen lumikola meihin törmää aina ensin kaikki ensimmäisenä, mutta me yritämme selittää, että tämä ongelma vaikuttaa useisiin aloihin ja yritämme jäsen, yrittää ratkaista nämä asiat uusin välineen, joita meillä on. Mitä tulee tähän henkilöstön vähyyteen, niin siinä äh, on vaikea puuttua asiaan, koska nämä äh, ongelmat nousevat usein esiin vasta ohjelmointikauden aikana, mutta yritämme ratkaista ongelmat heti, kun ne tunnistamme. Sitten äh, siirtyisin Kreikkaan ja lukujen luotettavuuteen. Jos sanomme, että tilintarkastusrakenteet ovat 90 prosenttisesti luotettavia, niin se tarkoittaa näitä valvontaviranomaisia. Se tehdäkseni eron hallintoviranomaisiin, joissa on suurempia puutteita. Mutta olemme nähneet kansallisten valvontaviranomaisten laadun huomattavaa parantamista ja voimme luottaa näihin viranomaisiin yhä enemmän ja siksipä valvontaviranomaisten luotettavuus on 90 prosentin tasoa. Haluan eh, tehdä tämän eron valvontaviranomaisten ja hallintaviranomaisten välillä. Ihan lyhyesti eh, haluaisin kertoa eh, kohesiopolitiikan kehityksestä, koska se kertoo myös näiden mm, määrärahojen käytön laadusta 2000-2006 kaudella me emme mitenkään puuttuneet ohjelmien laatuun tai niiden mm, luonteeseen, vaan meille oli ainoastaan tärkeää, että ne toteutettiin meidän rahoitussääntöjemme mukaisesti ja että noudatettiin eurooppalaisia säännöksiä, mutta käytettiinkö määrärahat sitten infrastruktuuritoimenpiteisiin, lämmitettyjen uima-altaiden rakentamiseen eteläisissä maissa, tästä olen useasti kuullut, niin se ei ollut asian ydin. Me olemme kuitenkin oppineet tästä ja jo tällä kaudella olemme ryhtyneet kaksi kolmasosaa, tämä on kaksi kolmasosaa määrärahoista antamaan Lissabonin tavoitteisiin. Tämä on velvoittavaa vanhoilla jäsenvaltioilla ja vapaaehtoista uusilla jäsenvaltioilla. Ja seuraava askel tehdään seuraavalla ohjelmakaudella, jolloin teemme myös kumppanuussopimuksia jäsenvaltioiden kanssa. Tämä on haaste myös meille. Ryhdymme sisällöllisesti katsomaan, minne näitä määrärahoja pitäisi laittaa, mikä on mm, prioriteetti. Pääasiassa olemme keskistyneet PK-yrityksiin, jotka innovoivat uusiutuvien energiamuotojen energiatehokkuuden alalla. Koko tämä tutkimus- ja innovaatioala on erittäin tärkeä, joten seuraavalla kaudella katsomme näitä ohjelmia paljon tarkemmin vielä laadullisesti ja yritämme saada aikaan konkreettisia äh, laskettavissa olevia tuloksia, jotka on saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Ja seuraava äh, laadullinen askel on se, että sitten analysoidaan sitä, että onko näitä määrällisiä tavoitteita saavutettu ja siitä tehdään johtopäätökset seuraavaa rahoituskautta varten. Joten äh, kun katsoo näitä eri rahoituskausia, niin voi nähdä, että politiikka on laadullisesti parantunut ja pyytäisin teiltä tukea teidän poliittisilta ryhmiltänne, koska me nyt keskustelemme asetuksen uudesta rakennemuutoksesta ja tärkeää olisi, että saisimme Mm, nämä asiat päätettyä e, ja välttää se, että mm, uudet säännöt vesittyisivät niin, että kaikki on jotenkin mahdollista. Me yritämme ottaa käyttöön mitattavissa olevia mm, tavoitteita ja myöskin ex ante ehtoja, joiden tarkoituksena on sitten e, parantaa tilannetta. Täällä on kritisoitu sitä, että monet eh, hank- kreikkalainen, entinen kreikkalainen ministeri on kritisoinut sitä, että monet hankkeet eh, eivät eh, ole järkeviä. En tiedä yhtään kreikkalaista hallitusta, joka ei olisi rahoittanut moottoritieden rakentamista eurooppalaisista rahoista. Ja sitten siellä on aivan valtaisa määrä henkilökuntaa aina mukana, jota minä en oikein pysty ymmärtämään. Mm, koska kun katson ja rakennustyömaita Euroopassa, niin siellä on usein paljon koneita työssä, mutta vähän ihmisiä. En minä tarkoita sitä, etteivätkö moottoritiet olisi tärkeitä, mutta kyllä meidän täytyy yrittää nyt keskittyä esimerkiksi PK-yrityksiin, työpaikkojen varmistamiseen ja niin poispäin. Se on tässä enemmän keskiössä. Kreikasta voin sanoa vielä seuraavaa. Kyllä Kreikankin kohdalla on usein keskeytetty maksuja mutta on tärkeää, että tunnustetaan, että tarkastusviranomaiset ovat parantaneet laatuaan huomattavasti Kreikassa. Tämä kuva siitä, että Kreikassa kaikki menee pieleen, niin se ei minun mielestäni ole totta. Kyllä siellä on tapahtunut huomattavia parannuksia, e, jolla on seurauksia ja toivoisin, että kunnioittaisitte tätä. Sitten gold plating Minulle tämä tulee olemaan yksi mm, loppukauden tärkeimmistä kysymyksistä. Minä olen myös laajaa sisäistä tutkimusta pyytänyt, joka tulee seuraavina viikkoina olemaan valmis. Koska tässä on kyse myös toimielinten imagosta, koska lopulliset edunsoijat ajattelevat, että että EU-instituutiot ovat liian byrokraattisia, mutta sitten kun asiaa katsotaan tarkemmin, niin huomaa, että vaatimukset ovat itse asiassa aika vähäisiä ne vaatimukset, jotka tulevat täältä Euroopassa, mutta niitä sitten täydennetään mm, valtavasti kansallisella ja alueellisella tasolla. Ja kun minä sitten vierailen eri alueille ja keskustelen siellä ihmisten kanssa tietävät asiasta jotain, niin he yleensä kritisoivat kansallisia viranomaisia, jotka ja nämä henkilöt ilmeisesti kyllä tietävät, että tässä sääntelytaakkaa lisätään kansallisella tasolla. Me yritämme lähiaikoina ratkaista tätä sähköisin lomakkein ja lisäavoimuuden kautta. Haluamme osoittaa, mitä tietoja me vaadimme ja painostuksella osoittaa, että nämä ylimääräiset vaatimukset, joita kansalliselta tasolta tai alueelliselta tasolta esitetään, pitäisi näyttää paremmin. Aiomme tutkimuksesta myös vetää ne johtopäätökset, että miten voitaisiin koulutusta lisätä jäsenvaltioille. Osa tästä ylimääräistä sääntelystä johtuu kansallisesta lainsäädännöstä, jolla taas on historiallinen tausta. Ja mehän erotamme komission, valiokunnan ja tilintarkastustuomioistuimen, jos haluamme, että jäsenvaltiot antavat äm, todistuksen siitä, että kaikki toimii ja sitten me julkisesti valitamme, että siellä valvonta ei toimi, niin seuraus on se usein, että siellä ollaan aivan liian tarkkoja määräyksissä, jotta virheitä ei tapahtuisi. Meidän täytyy työstää tätä. On jäsenvaltioita, joissa asiat toimivat ja meidän tulisi vaihtaa parhia käytänteitä. Kun tässä paperilla lukee Olaf, niin jos saamme jonkun vinkin siitä, ihan pienimmänkin vihjeen, että korruptiota tai jotain rikoksia on tapahtunut, niin silloin Olaf saa tästä tiedon ja maksut myös keskeytetään, mutta enhän minä voi systemaattisesti ryhtyä ennaltaehkäisevästi ehkäisemään petoksia koko rikosoikeus hän ei perustu tähän, kun rikos tapahtuu, niin sitten asiaan on puututtava. Lakvilasta sitten ää, tässä on käyty keskusteluja. mioistuimelta on tullut erikoiskertomus liittyen väliaikaisiin asumuksiin ja kun sitten näitä solidaarirahaston määräyksiä uudistetaan, niin se pitäisi selkeyttää niin, että tällaisen tulkinnanvapaus ei enää ole mahdollista tulevaisuudessa takuita, sille ei ole, mutta Toivoisin, että osa kysymyksistä ne voitaisiin vastata kahden kesken tai niille jäsenille, jotka tämä on erityisen tärkeää, niin se voitaisiin järjestää ehkä pienemmässä kokouksessa. Meidän, näkemyksestä, meidän näkemyksestämme tämä johtuu siitä, että meillä on ollut maksuja, joita on siirretty seuraaville vuosille, koska me emme saa riittäviä budjetteja ja tästä syntyy sitten tällainen kumulatiivinen taakka, jota jäsenvaltiot sitten kritisoivat. No niin, tuotannon siirto. En pysty enää lukemaan omaa käsialaani. Niin. Periaatteessa meillä on sääntö, että viiden vuoden sisällä, eli jos viiden vuoden sisällä EU-määrärahojen myöntämisestä tulee muutoksia, niin silloin nämä määrärahat on maksettava takaisin. En voi näistä yksittäisistä tapauksista nyt tässä pusua, onko tässä Euroopan määrärahoja hukattu ja jos näin on ollut, niin sitten ne on palautettava. Mutta se, mistä te puhutte, on aihe, josta keskustelemme aina, kun keskustelemme seuraavasta rahoituskaudesta. Myös parlamentissa on eri näkemyksiä asiasta. ja lähtökohdat vaikuttavat mielipiteisiin, jos on eh, jäsen sellaiselta alueelta, joka eh, voi saada uutta tuotantoa eh, toisista jäsenvaltioista, niin silloin ollaan avoimempia. Ja jos taas tullaan sellaista valipiiristä, josta tämä tuotanto voisi siirtyä pois, niin silloin näkemys on eri. Meillä on nyt siis tämä viiden vuoden kausi, mutta toinen asia, josta täällä on keskusteltu, on se, pitäisikö suuryritysten saada rakennerahastoista tukia, kyllä vai ei. Me komissiomana olemme sanoneet, että ei, mutta rajoituksia on silloin, kun on kyse mm, tuesta, joka liittyy tutkimukseen ja erityisesti energiatehokkuuden tutkimukseen. Sillä myös suurten yritysten pitäisi saada tukea. Mutta jos on kyse siitä vain, että rakennetaan tehdas jonnekin niitylle, niin silloin komissio ei on sitä mieltä, että ei pitäisi antaa tukea näille suuryrityksille, mutta tässäkin on eri näkemyksiä Kuitenkin kun on kyse tuotannon siirrosta ja se tapahtuu EU-määrärahoja tiettyä ajanjaksoa ei noudateta, niin silloin säännöt ovat selvät. Avoimuudesta sitten edustaja Gressle ongelma liittyy enemminkin siihen, että miten näitä tietoja kerätään, koska tähän mennessähän olemme toteuttaneet noin 1,4 miljoonaa hanketta tällä ohjelmakaudella. Ja mehän pääsemme suoraan käsiksi vain suurhankkeisiin, emmekä suurhankkeissakaan aina tiedä, ketkä ovat hankkeen tilanneet, koska me hyväksymme hankkeen itsessään. Ja tällä hetkellä siis järjestelmän takia me emme tiedä, kuka on lopullinen edunsaaja – Tietenkin tämä tieto on alueella hallintoviranomaisten taskussa. Ja nyt kysymys kuuluu, kyllähän tämä minuakin kiinnostaisi, mutta vaikka olenkin henkilö, joka on vuosia eh, viettänyt eh, konserneissa, joissa on paljon tytäryhtiöitä, niin Silti tämä saattaa olla vaikeaa näiden tietojen saaminen, koska lopulta meitähän kiinnostaa se, onko eurooppalaisia tai kansainvälisiä konserneja, jotka saavat erittäin paljon tilauksia. Mutta monet näistä tilauksista, jos he saavat, niin saavat niitä eri yhtiöiden toimesta eri jäsenvaltioissa ja nyt sitten yritetään selvittää, että keitä ovat omistajat siellä taustalla. Mielelläni keskustelen tästä asiasta vielä, mutta tässä olivat nyt spontaanit ajatukseni tästä teidän kysymyksestäni. Onkohan tässä kuitenkin liian suuri työ verrattuna siihen, mitä hyötyä tästä on ensinäkemältä olen vähän haluton seuraamaan tätä asiaa, koska ehkä tulevaisuudessa sitten, kun meillä on sähköiset hakulomakkeet, niin pystymme järjestelmällisemmin katsomaan näitä asioita ja ehkä myös helpommin saamaan näitä tietoja. Periaatteessa siis tiedot ovat olemassa ympäri Eurooppaa, mutta tällä hetkellä meillä ei ole niitä koottuna. Ja sitten viimeinen kysymys. Öö, öö, edustaja Gressille, tämä on minulle tärkeä. En nyt oikein tiedä, kuka öö, budjetin pääosastosta tätä tämän näkemyksen on kehittänyt, mutta näin ei ole. Me emme keskeytä maksuja budjettisyistä. Siihen emme todellakaan ryhdy, vaan me tiukasti vaadimme, että määrättyjä kriteerejä noudatetaan, mikä liittyy määrärahojen eh, oikeaan käyttöön ja varanhoitoasetuksen noudattamiseen. Ja jos tässä syntyy ongelmia, niin sitten meillä on kokonainen menettely, jossa maksut keskeytetään väliaikaisesti tai pidemmälle ajalle. Meillä on kaksi sellaista pidemmän ajan keskeytystä. Yksi on IT-hanke Kalabriassa ja toinen on hanke, joka ei tule erityisemmin vaikuttamaan meidän budjettiimme, ei se ainakaan sitä tule saneeraamaan. Mutta kun tämän kuulen joltakin jäsenvaltiolta, jotka sisäpoliittisissa keskusteluissaan perustelevat maksujen keskeytykset sillä, että meillä on budjettiongelmia. No ongelmat ovat jäsenvaltioilla ja heidän viranomaisillaan, jos me teemme maksujen keskeytyksiä, eivätkä ne todellakaan liity meidän budjettiongelmiimme, joita meillä todellakin kyllä on. Me pidämme nämä asiat todella erillään toisistaan ja kyllä torjun tässä kaikenlaiset poliittiset ajatukset siitä, että me tällä tavoin yritämme ratkaista omat likviditeettiongelmamme korrelaatiota meidän likviditeettiongelmiemme ja maksujen keskeytysten välillä ei ole. Viimeinen kommentti vielä. Erityisesti eh, edustaja Mulder ja monet muut ovat kysyneet, että milloin vihdoin me pääsemme tämän kahden prosentin vaiheille. Jo alustuksessani sanoin, että meillä on nyt enemmän maksujen keskeytyksiä ja tämä johtuu myös siitä, että työllisyyspääosaston kanssa olemme nyt harmonisoineet metodologiaamme niin, että voimme keskeyttää heti, kun huomaamme, että ohjelmassa virheaste nousee yli 2 prosentin. Menneisyydessä teimme sen vain, kun se nousi yli 5 prosentin. Nyt teemme sen, kun virheaste nousee yli 2 prosentin, ja tämä myös selittää näiden keskeytysten määrän. Tällä on vaikutuksensa, mutta haluan myös sanoa, että regiopääosastossa meillä on vähän yli 700 työntekijää ja 83 heistä työskentelee jo tilintarkastuksessa. Tämä on suhdeluku, jota ei voida enää nostaa, koska me tarvitsemme tasapainoa valvonnan välillä, mutta kyllä välineenkin täytyy olla riittävän kiinnostava, jotta sitä sovellettaisiin. Siksi meidän on lisättävä laatua paikallisten hallintoviranomaisten taholla, jotta täytäntöönpano paranisi. Haluaisin tässä yhteydessä vielä sydämellisesti kiittää tilintarkastajia ja teitä. E, vuoden 2008 toimintasuunnitelman kautta olemme saaneet e, aikaan suuria parannuksia, joista hyödymme tänäkin päivänä. Dank u wel, commissaris, voor het zeer uitvoerig beantwoorden van de... Kiitoksia, komissaari. Tässä oli hyvin laajat ja hyvät vastaukset kysymyksiin ja te vastasitte niihin kaikkiin. Sitten Täällä oli kirjallinen kysymys numero kuusi. Äh, Herr Abgeordneter Pieper hat die Frage gestellt nach dem... Täällä kysyttiin tässä näistä yhdeksän prosentin äh, tasosta. Nämä vaikeat tapaukset, siis tässä on tarkoitus ottaa tehdä tällaisia satunnaisotannalla näitä tapauksia ja se ei ole täysin kattavaa. Tässä vain ikään kuin kävisi ilmi kaikkein suurimmat ongelmat ja tässä meidän kertomuksessamme tänä vuonna tässä kohdassa 5.1 me kerromme eh, niistä suurista virheistä, jotka olemme itse havainneet. Minä Tiedän, että tämä vastaus ei ole tyydyttävä, mutta jos eh, me virastona tarkastamme jokaisen maan e- er- erikseen ja meillä on 180 pistokoetta ja tarkastelemme eh, näitä standardien noudattamisia, niin mehän tarvitsisimme tuhansia uusia työntekijöitä. Komissaari Haan täällä sanoi, että alueen DG, ähm, aluepolitiikan DGssä on jo yli 80 henkeä näissä tarkastustoimissa. Ja meillä on myös tietenkin huolia tässä, tässä asiassa. Me emme voi name and shame-menettelyä äh, toteuttaa, koska me käytämme pistokokeita. Sitten tämä Akvilan tapaus. Ähm, Täällä on erityiskertomus tekeillä tilintarkastustuomioistuimessa ja se tulee teille aivan lähiviikkoina nähtäväksi. Danke, Frau äh, Gressler. Ja, Entschuldigung, Herr Kommissar, Sie hatten so eine schöne... Hyvä äh, komissiojäsen, teillä oli tuollainen speaking note, tuollaiset äh, ähm, puhu, puhujan nuotit. Voisitteko ehkä välittää ne meille? Af van een afrondend woordje. Stel voor dat we twee minuutjes schorsen zodanig... Esittelijä ei halua pitää puheenvuoroa, niin me vaihdamme täällä komissaaria parin minuutin tauko. Oké collega's, laat ons... Eh, Hyvät kollegat, me siirrymme sitten seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Meillä on täällä edustaja pingsten. Eh, tässä tilintarkastustuomioistuimesta, joka vastaa tästä eh, seuraavasta kohdasta. Ja sitten meillä on komission puolelta Andres Pibalks, joten minä ehdotan, että nämä molemmat eh, kohdat käsitellään yhdessä. Tällä tavalla herra Pinksten saa vähän pitemmän alkupuheenvuoron ja sen jälkeen komissaari Austeineen voi puhua. Tervetuloa teille kaikille. Sen jälkeen saa sitten sitten esittelijä herra Sendergaard puheenvuoron. Olkaa hyvät, herra Pinksten. Voor de mogelijkheid om de twee inleidingen... Kiitoksia puheenjohtaja ymmärryksestäni siitä, että sain mahdollisuuden käsitellä nämä kaksi asiaa yhtä aikaa. Puheenjohtaja, hyvät esittelijät, herrat Gajer ja Sonnegaard, hyvä komission jäsen, hyvät jäsenet. Haluaisin jakaa esitykseni kahteen osaan. Ensimmäinen niistä koskee lyhyitä pohdintoja vuoden 2011 tilitarkastuksesta ja toisessa keskityn budjettitukeen. Toisessa osassa kysymys kuuluu, olemmeko me varmoja, että budjettituen potentiaaliset edut ovat suurempia kuin riskit, joita otamme EUn veronmaksajien nimissä. Tätä toista osaa voi sitten pitää jonkinlaisena herätyssoittona tai todellisuustarkastuksena. Aloitan nyt tästä ensimmäisestä osasta 2011 kertomus, mitä sanomme tähän. Ensinnäkin EKR, Euroopan kehitysrahasto, nämä tilit, ovat sinänsä hyvät. Kun tarkastellaan EKR-maksujen osalta, näemme, että todennäköisen virhe on 3,4 prosenttia 2010 ja 5,1 prosenttia vuonna 2011. Se siis nousi. Tukikelpoisuusvirheet ovat yli puolet näistä virheistä. 52 prosenttia koskee tukikelpoisuusvirheitä. Sitten maksut yleisbudjettista luku 7 vuosikertomuksessamme siitä taulukosta 7.1 näemme, että todennäköisin virhe on 1.1 prosenttia verrattuna vuonna 2010 prosenttimäärään 1,7. Tämä on siis olennaisuusrajan alapuolella kuitenkin toteamme, että väliä loppumaksuissa, jotka vastaavat noin kolmasosasta maksuista vuonna 2011, näihin liittyy jo olennaisia virheitä. 150 toimesta 22 oli kvantitatiivisia virheitä, niistä suuri enemmistö 19 koski kulujen tukikelpoisuutta, joten yksi tärkeimmistä asioista tässä koskee juuri tukikelpoisuutta kun virhetasoja verrataan, ja tässä katsoin esittelijöiden Gairi ja Sondergaard kysymyksiä, ja siksi haluaisin sanoa, että kun näitä virhetasoja verrataan, meidän on muistettava se, että tällaista variaatiota välttämättä tulee, kun otetaan huomioon otosten luonne ja tarkkuus. Me vierailemme, tarkastajamme vierailee eri paikoissa, heidän edessään on erilaista kapasiteettia ja komission valtuuskuntien ja paikallishallinnon tasolta. Saattaa olla niin, että, useis, että tapaamme useita maita yhtenä vuonna, jossa on huono, huonot valvontamenettelyt. Ja tässähän on todella, tällainen on satunnaisotannan luonne. No sitten, jos halutaan tietää, onko parannusta tapahtunut vai ei, on parasta tarkastella virhetasoa pidemmällä aikavälillä. Ja kun näin on tehty, niin huomataan, että sekä EKRn että ulkoisen toiminnan virhetasot ovat keskimäärin viimeisen viiden vuoden ajan olleet 3,8 prosenttia ja 2,5 prosenttia, ja nämä molemmat ylittävät olennaisuusrajan 2 prosenttia. Olisi muistettava myös se, että EKR menot, kuten tiedätte, rajoittuu AKT-maihin, lähinnä Afrikkaan. Sen sijaan menot, jotka liittyvät lukuun seitsemän kertomuksessamme, ovat maailmanlaajuisia. Siellä on laajentumismaat ja suhteet Aasian kanssa esimerkiksi mukana. Joten voitaisiin ajatella, että ei voida odottaa suoraa korrelaatiota EKR-virhetasojen ja ulkoisten suhteiden tuen ja laajentumisen välillä. No niin, hyvät kuulijat, nyt haluaisin mennä toiseen kohtaan budjettituki. 2011 EU maksoi yli 1650 miljoonaa euroa budjettitukea 67 maalle kaikkialla maailmassa. 36 Afrikan, Karibian ja Tyynämeren alueen maata saivat 736,9 miljoonaa euroa ja 31 Aasian, Afrikan ja latinalaisen ja Keski-Amerikan maat saivat 915 miljoonaa euroa. Yksittäiset summat, joita budjettitukena vaihtelivat 1,4 miljoonasta Jamaikalle esimerkiksi 20,5 miljoonaan Egyptille, 32,6 miljoonaa Malille, 97,8 miljoonaa Tunisialle ja 120,4 miljoonaa Etelä-Afrikalle kohdissa 7,9 ja 7,10 luvussa 7, sivut 171 ja 172 englanninkielisessä versiossa, ja myös kohdat 9 ja 10 koskien EKR-kertomusta. Näissä tuemme esille budjettuen erityisluonteen ja sen, kuinka se rajoittaa meidän tilintarkastustamme. Nämä kohdat luvussa 7 ja EKR-kertomuksessa ovat kyllä identtiset kohdat ja niissä todetaan perusseikat mm, budjettituesta. Ja niitä on yhteensä kolme. Ensinnäkin budjettitukea annetaan usein maille, joilla on heikko julkisen talouden hallinta, eli PFM. Ja siihen saattaa liittyä petoksia ja korruptiota. Budjettitukea määritelmän mukaan yhdistetään maan muihin varoihin, jolloin myös budjettitukeen saattaa kohdistua väärinkäytöksiä. Tätä kutsutaan fungibiliteetiksi, vaihdettavuusperiaatteeksi. Tämä on tosiasia. Toinen kohta koskee sitä, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset päättävät tiettyyn kohtaan. Siinä kohdassa, kun tuki on maksettu kumppanin kassaan joten tulintarkastustuomioistuin ei voi tarkastaa, mitä tapahtuu EU-rahalle sen vaiheen jälkeen, kun rahat on siirretty EUn talousarviosta kumppanimaan talousarvioon. Tämä on kiistämätön tosiasia. Kolmas asia. Budjettitukeen liittyvät lain säännökset tarjoavat komissiolle laajan tulkintamahdollisuuden sen suhteen, onko maa tukikelpoinen budjettituelle vai ei. Se, mikä on julkisen talouden hallinnan osalta hyväksyttävää riippuu kunkin maan olesuhteista, esimerkiksi Egyptissä, Malissa, Kongon tasavallassa ja niin edelleen. Komissiolla on siis hyvin laaja tulkintavara tukikelpoisuuden määrittelemiseksi ja näin ollen budjetti, tuki, toimiin ei, ne eivät ole niin alttiita laillisuus- ja säännönmukaisuusvirheille, erityisesti kun kyseessä ovat määr, määrälliset virheet. Ja tämä on toinen tosiasia. Se, mitä vuosikertomuksessamme sanomme, ei koske tulkintaa siitä, kuinka budjettituki toimii, vaan tuomme esiin puhtaat tosiseikat. Ja tästä syystä emme voi täysin ymmärtää, miksi komissio vastauksessaan tuomioistuimen huomioille – kohdat 7,9 ja 7,10 sivu 171 englanninkielinen versio ja kohta 10 sivu 250 englanninkielinen versio. Miksi se ei täysin jaa tilintarkastustuomioistuimen analyysiä. Esimerkiksi onko komissio todellakin vakuuttunut siitä, ja tässä siteeraan, että tukikelpoisuusehdot ovat ankaria, niin kuin se on todennut vastauksissaan tuomioistuimen huomioihin. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin käsitellä nämä asiat kohta kohdalta. Ensimmä, ensinnäkin jotkut maat saavat budjettitukea ja näissä maissa on havaittu petoksia ja korruptiota. Se on osoitettu useissa kertomuksissa Maailmanpankilta ja Transparency Internationalilta. Tästä on paljon esimerkkejä. Esimerkiksi Uganda. Siellä on hyvin heikko korruption valvonta, eikä mitään edistystä ole tapahtunut vuoden 2002 jälkeen. Maailmanpankin indikaattoreiden mukaan. Kuitenkin se sai EUn budjettitukea koko ajan vuodesta 2012 vuoteen 2011. Viime vuonna se sai 23 miljoonaa euroa budjettitukea EUlta. Kongon tasavaltainen demo, demokraattinen tasavalta sai viime vuonna 14,5 miljoonaa euroa budjettitukea, vaikka korruptio oikeusvaltiota ei valvota, oikeusvaltio ja hallinnon tehokkuus Maailmanpankin mukaan on ollut lähes olematonta viimeisten kymmenen vuoden aikana. Sitten vielä Egypti. Viime vuosina ainoastaan EU on myöntänyt, ainoastaan EU on myöntänyt Egyptille budjettitukea. Lisäksi Maailmanpankki on osoittanut, että vuodesta 2002 alkaen Egyptissä korruption valvonta on heikentynyt. Kuten jo mainitsin viime vuonna, Egypti sai 20,5 miljoonaa euroa EUlta budjettitukea. Muitakin eri esimerkkejä voisi mainita Burkina Faso 60,7 miljoonaa viime vuonna, Senegal 30,3 miljoonaa viime vuonna, Burundi 14 miljoonaa viime vuonna, Sierra Leone 10,8 miljoonaa viime vuonna. Siellä korruption valvonta on merkittävästi heikentynyt viimeisten kuuden vuoden aikana Maailmanpankin mukaan. Ja tähän päätän tämän luettelon. Toinen kohta. Sekin on merkittävä. Me emme voi jäljittää varoja loppuun asti, koska ne yhdistetään kansallisiin varoihin. Mitään jäljitysketjua ei siis voi olla olemassa. Jonkinlaista varmuutta voidaan saada silloin, kun on olemassa vahva, riippumaton ulkoinen tarkastustoimi. Minun mielestäni tämän pitäisi olla yhden perustavaa laatua olevista budjettituen tukikelpoisuuskriteereistä. Silloin, tämähän ei toki estä korruptiota, mutta ainakin se pitäisi toimia merkittävänä pelotteena. On kuitenkin sanottava, että usein tällaisia riippumattomia tarkastuselimiä ei ole olemassa tai ne eivät saa kunnolla toimia monissa niistä maista, jotka saavat EUn budjettitukea. Kolmas asia. Budjettituki-toimet ovat vähemmän alttiita laillisuus- ja säännönmukaisuusvirheille. Tämä väite perustuu kokemukseemme budjettituen tarkastukselle. Kun ajatellaan päätöksiä budjettituesta. Komission on määriteltävä, onko julkisen talouden hallinnan alulla tapahtunut riittävää edistystä. Mutta mitä täsmälleen merkitsee riittävä edistys? Kyseisessä maassa saattaa vieläkin olla merkittäviä heikkouksia julkisen talouden hallinnassa, mutta komissio voi silti olla sitä mieltä, että edistystä on riittävällä tavalla tapahtunut. Ja kun tulkinnanvaraa on näin paljon, toimijat voidaan edelleenkin luokitella laillisiksi ja säännönmukaisiksi. Tämä viimeisin kohta on äärettömän tärkeä tarkastuslausumaamme ajatellen. Ehkä panittekin merkille, että täällä ei ole mitään kvantitatiivisia virheitä budjettituen osalta, vaikka budjetti tuki edustaa neljäsosaa EU-kuluista EUn ulkoisen politiikan alueella. Yhteenvetäen olen nyt tuonut esille tärkeimmät löydökset tarkastuksessamme. Tarvitaan lisätyötä EKRn kulujen ja EUn ulkoisen toiminnan väli- ja loppumaksujen osalta – siihen on kiinnitettävä enemmän, enemmän huomiota budjettituesta. Olen tuonut esille riskit, jotka tähän liittyvät ja millaisia mahdollisia seurauksia riskeistä on. Tarkoittaako tämä sitä, että tiukkien ehtojen alla budjettituella ei päästäisi myönteisiin tuloksiin? Tietenkään tästä ei ole kysymys. Voi olla tilanteita, joissa budjettituki voi olla aivan oikea väline. Mutta jos mennään vielä yksi askel eteenpäin ja mennään vähän tuonne hyvän äh, varanhoidon alueelle, on kysyttävä itseltämme seuraavaa. Ovatko budjettituen riskit suurempia kuin mahdolliset hyödyt? Meidän on kysyttävä itseltämme, onko budjettituen maksaminen sellaisille maille, jossa petosta on laajasti esiintynyt ja jossa korruptio on sisäsyntyistä, onko se sellainen riski, joka kannattaa ottaa. Minun mielestäni vastaus on selvä. Tässä tilanteessa tällaista riskiä ei kannata ottaa ja jäsen ja EUn var- veronmaksajien on oikeus saada selkeä vastaus tähän kysymykseen. Kiitoksia puheenjohtaja tästä puheajasta, joka tiedän, että tässä talossa tämä oli kovin poikkeuksellista. Kiitoksia. U was vriendelijk om vooraf eh, mij in te lichten. Eh. Kiitoksia oli hyvä, että, e, että saimme tietää tässä etu, etukäteen. Kiitoksia näistä, tästä alustasta puheenvuorosta. On hyvin tärkeää, että saamme kuulla näistä budjettitukiasioista tällä tavalla – meidän valiokuntamme on hyvin kiinnostunut näistä asioista ja meillä on myös komission kertomus asiasta 2011 ja sen perusteella me laadimme lausunnon ja se oli juuri näitä asioita, mitä teidänkin esityksessänne oli. Sitten me kuuntelemme kohta esittelijää, mutta haluaako joku puhua sitä ennen? Ei kukaan näköjään. Sören. Haluatko puhua ensin? Komissio. Anteeksi, unohdin komission. No niin, se johtuu siitä, että istuimen edustaja pyysi vähän enemmän aikaa kuin tavallisesti, mutta tietenkin komissaari Pivaaks saa puheenvuoron. Anteeksi nyt kovasti tästä. No, en tiedä, oliko tämä nyt hyvä uutinen vai huono uutinen mutta tämä on kuitenkin yksi tärkeimmistä tapahtumista komission jäsenille, nimittäin vastuunvapaus. Se on ehkä vuoden tärkein tapahtuma ja siksi kiitän, että minulla on mahdollisuus puhua tässä mm, parlamentin arvoisten jäsenien edessä ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenten edessä. Haluan kiittää Pinkstenia ja Riisiä ähm, tilintarkastustuomioistuimesta vuonna 2011 hyvistä kertomuksista. Komissio tulee tietenkin seuraamaan äh, tilintarkastustuomioistuimen suosituksia. Europe Aidissa virheaste on tasainen 2-5 äh, prosentin äh, haarukassa. Tämä on suuri saavutus, koska työskentelemme usein hyvin vaikeissa olosuhteissa. Olen erittäin iloinen siitä, että vuonna 2011 olimme alle olennaisuusasteen 1,1 prosenttia. Kuitenkin korkeampi virheaste ei tarkoita välttämättä huonompaa tilannetta kokonaisuudessaan. Meidän mielestämme tässä on kyse tällaisesta vaihtelusta eikä trendistä. Kuitenkin otan tämän tilanteen vakavasti ja olen antanut palveluyksikölle tehtäväkseni, että Ähm, meidän täytyy tarkastella äh, rahoitusta, ottaen huomioon, että nämä toimet kumppanuusmaassa ovat äh, usein mm, vaikeita. He ovat jo ryhtyneet toimiin. Äh, ensinnäkin yritämme antaa oikeat tehtävät, oikeat pätevyydet oikeisiin paikkoihin. Olemme ryhtyneet tutkimaan henkilöstöä asemapaikoissamme ja yrittäneet korjata puutteita ja parantaa koulutusta. Lisäksi meillä on uusin, äh, uudelleenjako, suuri uudelleenjakomenettely käytössä äh, resurssien keskittämiseksi erityisesti Afrikassa ja naapurimaissa. Äh, toiseksi vuoden 2011 tilejä varten meillä on edustustojen johtajien allekirjoittamat DAS-lausumat, joka antaa paremman pohjan pääjohtajan allekirjoittamille DAS-lausumille. Koska suurin työmme köyhyyden poistamisessa tehdään Afrikassa. pääjohtajan ja ehdottanut ja minä olen hyväksynyt sen, että luodaan toinen pääosasto, joka on vastuussa Afrikasta ja se aloittaa toimintansa ensi vuoden tammikuun alussa. Tämä tulee lisäämään hallinnointikapasiteettiamme Afrikassa sekä sisällöllisesti että varainhoidon laadun kannalta. Lisäksi tiimimme aikoo vierailulla edustustoissa, joissa on nähty puutteita sisäisessä valvonnassa. Aiomme tehdä siellä korjauksia. Tilintarkastustuomioistuimen tämän vuoden kertomus on aiheuttanut kaksi virailua afrikkalaisissa edustustoissa ja tästä on syntynyt toimintasuunnitelmia ja tulemme nämä toimintasuunnit jakamaan myös toisten edustustojen kanssa, koska näitä heikkouksia ei löydy pelkästään näistä kahdesta tilintarkastustuomioistuin sitä mieltä, että tämä valvontajärjestelmä ei ole luotettava ja siksi olemme ryhtyneet tutkimaan tätä jäännösvirheastettamme sen jälkeen, kun kaikki korjaavat toimenpiteet on otettu käyttöön. Vuoden 2013 tutkimuksen tulokset voisivat olla hyödyksi myös vastuuvapausmenettelyssä. Meidän kehityssuunnitelmamme on erittäin hyvä pohja tavoiteorientoidulle kehitykselle – ne osoittivat myös, että meillä on modernisoitu lähestymistapa budjetteihin ja tämä menee tilintarkastustuomioistuimen suosituksen suuntaan. Tämä lähestymistapa keskittyy enemmän tuloksiin ja tulee olemaan tiukempi. Meillä on tiukemmat valintaehdot ja maksut ja vastaavat tulokset uusi budjettikomitea on ryhtynyt jo vahvistamaan tällaista tarkastusta, mutta otan vakavasti sen, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi. On muutamia kysymyksiä, joita on käsiteltävä ja se, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi, budjettituki on väline, jolla saadaan aikaan tuloksia täytyy, sitä täytyy tarkastella hyvin tiukasti, mitä tulee tuloksiin ja mitä tulee maiden valvontajärjestelmiin, joten meillä on kyllä parantamisen varaa. Muuta budjettituki on myös väline, jolla voidaan saada aikaan suurinta tulosta valtioissa. Tulos on se, että me voisimme lähteä maassa, että maan järjestelmä on riittävän vahva, jotta se pystyy tukemaan köyhiä ihmisiä. Tämä ei ole väärä tapa toimia, koska hanketuella voidaan helpottaa köyhyyttä, mutta jos tekee yhteistyötä valtion kanssa, hallituksen kanssa, niin köyhyys voidaan poistaa tai ainakin panna maa sille tielle, että köyhyys saadaan poistettua. Viime aikoina on tehty myös mielenkiintoinen tutkimus, jonka teki Hollannin ulkoministeri ja siellä on erittäin mielenkiintoisia johtopäätöksiä. Yksi johtopäätös on se, että budjettituki on helpottanut pääsyä koulutukseen ja terveydenhoitoon ja e, köyhemmät maaseudun alueet hyötyivät tästä eniten, mutta se on vain vähän lisännyt e, köyhien tuloja. Ja meillä siinä on yhdeksän suositusta, joita aiomme seurata. Me olemme saaneet siis paljon ö, e, suosituksia. Neuvosto on tehnyt myös päätöksiä, nyt on kyse vain siitä, että ne pannaan täytäntöön. Haluaisin myös puolustaa edellistä filosofiaani, koska se perustui Akraan, Pariisin agendan omistajuuteen. Se oli hyvin mm, avosydäminen lähestymistapa. Nyt olemme tiukempia, valvonta on tiukempaa. Meidän täytyy vastata kaikkeen siihen, mitä tilintarkastustoimistoi meiltä pyytää. Me olemme nyt kyllä menossa siihen suuntaan ja arvostan kovasti sitä, mitä Karel Pinsten tänään sanoi. Haluaisin myös tunnustaa tilintarkastustuomioistuimen työn perusteensa tilintarkastuksissa. Haluaisin kiittää herra Kingsia erityiskertomuksia herra Bostania äh, erityiskertomuksissa vedestä ja, äh, ja viemäröinnistä. Nämä ovat asioita, jotka auttavat meitä, mitä tulee Hyvää varainhoitoon. Niin hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, meidän työskentelyympäristömme voi olla erittäin tiukka. Kuitenkin voitte olla vakuuttuneita siitä, että aion tehdä kaikkeni, jotta meidän kehitysbudjettimme toimisi paremmin, tuottaisi parempia mm, tuloksia ja jotta varainhoito olisi mahdollisimman hyvää. Minä olen aina valmis tekemään täyttä yhteistyötä valiokuntanne kanssa ja vastaamaan kysymyksiin, mutta tämä alue on erittäin haastavaa. Meillä on erittäin vähän välineitä käytössämme ja erittäin vaikeissa ympäristöissä teemme työtä ja meidän täytyy huomioida, että olemme vain osa järjestelmää, joka toimii näissä maissa. Me emme johda näitä maita ja Tämä aiheuttaa joskus pettymyksiä. Tämä on ala, jossa syntyy rohkaisevia, on rohkaisevia hetkiä ja on pettymyksen hetkiä. Ja kun saamme aikaan enemmän muutosta, niin tulee enemmän tyydytystä ja vähemmän pettymyksiä. Tämä on kehitysavun luonne, erityisesti kun yritämme vähentää köyhyyttä. Tulos on se, että lopulta voimme asteittain lähteä maasta, kun se itse pystyy huolehtimaan tulevaisuudestaan. Suure. Kiitoksia hyvä komission jäsen ja pahoittelen tuota edellistä. Sitten kaksi esittelijää. Ymmärsinkö oikein, herra Söndergaard ensimmäisenä, olkaa hyvä. Eh, ja tack, eh, formen. Kiitos puheenjohtaja. Ja hyvin paljon kiitoksia myöskin komissaari Piivalksille ja myöskin tilintarkastustuomioistuimen edustajalle herra Pinkstenille. Kiitos näistä vastauksista, jotka saimme kysymyksiimme. Ja tässä nyt on kysymyksessä ihan hyvä prosessi. Meillä on kuitenkin täydentäviä kysymyksiä vielä teille. Ja sitä ennen kuitenkin kolme kommenttia. Ensinnäkin nämä luvut osoittavat, että asiat ovat huonontuneet. Minä olen aivan samaa mieltä siitä, että me emme voi verrata kahta eri, eri vuotta. Sehän on niin, että tietyt seikat saavat jonkun vuoden e, tietyn tyyppiseksi. Siellä saattaa olla pari huonoa esimerkkiä, jotka huonontavat e, kyseistä vuotta. Eli me emme voi vertailla kahta vuotta näin vaan, vaan pitempiä aika, ajanjaksoja. Kuitenkin nämä luvut ovat ja nämä määrät ovat liian suuria. Se on asia, johon meidän täytyy puuttua. Sitten toinen yleiskommenttini. Aina kun näitä asioita käsitellään, niin voidaan tietenkin pohtia, että onko tässä nyt huonoista asioista kysymys, huonoista alueista. Eli tässä aina keskitytään näihin virheisiin virhemääriin. Meillä on vähemmän mahdollisuuksia arvioida näitä tuloksia kulloisessakin vastuuvapausmenettelyssä, eli sitä, kuinka tässä eurooppalainen lisäarvo toteutuu. Poleemisesti voitaisiin kysyä, että onko, onko hyödyllistä vähentää 5,1 prosentin virhetasoa kolmeen, neljään tai kahteen prosenttiin, jos koko hanke on ikään kuin väärillä raiteilla ja jos ei se millään lailla hankkeena edistä eurooppalaisia eh, lisäarvoja. Keskustelun eh, sisällöstä on sellaista, että pitäisi, pitäisi myöskin katsoa näitä prosesseja. Sitten keskeinen asia, joka on tämä budjettituki. Se on vähän niin kuin elefantti posliinikaupassa. Yhdessä vastauksessa komissio puhuu tästä asiasta köyhyyden vastaisessa taistelussa. Minä sanon nyt englanniksi komission mielestä on vaikeaa tarkkaan arvioida sitä, minkälainen tämän välineen tuki on köyhyyden vähentämisessä. No, sehän on keskeinen tavoitteemme. Ja jos tällainen budjettitukiväline on olemassa, niin onhan tämä ongelma, ongelmallista. Minulla on kuusi kysymystä sitten komissaarille. 23 prosenttia näistä varoista, jotka EKRllä ohjataan ja jotka menevät kansainvälisten instituutioiden kautta, niin se, ne menevät Afrikan unionin kautta. Ja tämä ei ollenkaan samalla tavalla toimi kuin yhdistyneiden kuningaskuntien eh, tapauksessa. Eli mitä asialle voitaisiin tehdä? Kun komissio siis, siis meillä tästä Euroopan budjetista, josta olemme paljon puhuneet, eh, se on ollut täällä mietinnössäkin mukana, mutta koska me otamme EKRn budjettiin mukaan, eikö 2020 olisi hyvä tehdä tämä, eli seuraavan ohjelmointikauden lopussa? Sitten toinen kysymys. Täällä puhutaan tästä whistleblowing-asiasta paljon Sehän on meidän vastuumme, meidän velvollisuutemme. Olemme kuulleet tilintarkastustuomioistuimelta, kuinka paljon on korruptiota näissä maissa, jotka tukea saavat. Minä haluaisin nyt komissiolta kysyä, että koska, koska ja, ja kuinka paljon on käytetty tätä whistleblowing-järjestelmää, jotta väärinkäytökset paljastuisivat Onko kysymyksessä viisi henkilöä, onko kymmeniä ihmisiä kysy, kysymyksessä tässä vai, vai, vai mitä? Se olisi hauska tietää. Sitten kysymys 34. Komissio sanoi, että mustia listoja ei käytetä. Miksi ei? Se on minun kysymykseni. Viides kysymys liittyy kysymykseen 40 komissio sanoo, että on vaikea rahoittaa rahoittaa näitä ulkosuhdeasioiden rahoittamisia. Mitä jos se EKR on budjetissa mukana? Mitä sitten tapahtuu? Eikö tässä nyt sitten tulisi este este näiden asioiden toteuttamiselle. Sitten vielä viimeinen kysymys. Vastauksessaan komissio sanoo, että kotonun sopimusten mukaan voidaan keskeyttää maksut sellaisille maille, jotka eivät esimerkiksi kunnioita ihmisoikeuksia. Komissaari tässä siterasi eräitä esimerkkejä, joissa maksut on keskeytetty ihmisoikeusrikkomustapauksissa. Ja sitten vielä kolme nopeaa kysymystä tilintarkastustuomioistuimelle. Kysymys neljä näistä kansainvälisten yhteis, organisaatioiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Oletteko te tyytyväisiä siellä näihin sisäisiin tilintarkastusraportteihin, näihin organisaatioihin, jonka kautta EUn tuki kanavoituu. Sitten ulkoiset tarkastukset. Onko tilintarkastustuomioistuin samalla linjoilla kuin komissio silloin, kun sanotaan, että tämä työ, jota ovat tarkastajat tehneet sellaiset, joiden kanssa komissiolla on sopimus, niin onko näiden tarkastajien työ tyydyttävää? Sitten kolmas kysymys tilintarkastuksen tulokset. Vastauksessaan komissio vahvisti sen, että näitä tuloksia tarkastetaan. Ja nyt haluaisin kysyä, että, että miten tarkastus on tehty. Ja minä haluaisin kysyä tilintarkastustuomioistuimelta, että kaikki ne tavoitteet, joita komissio on asettanut erityisesti kehitysasioille, niin eh, onko niissä mitattavia tuloksia, miten niitä tarkastellaan. Kiitoksia näistä vastauksista. Ja minä kiitän jo edeltä käsin näistä vastauksista, joita kohta annatte. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako esittelijä vielä käyttää puheenvuoron? Jan Mulder haluaa puhua. Entäs muut? Rova Gressle. Jan Mulder ja sitten Rova Gressle. Jens, Jens ensin. Kiitoksia. Bart, kiitoksia Karl Pinkstenille tilintarkastustuomioistuimelta. Pinksten, tehän meiltä vähän veitte tai teitte hiukan työtämme, koska vastasitte osittain komission mm, kommentteihin. Voin puhua vähän lyhyemmin ja haluaisin kiittää myöskin komissiojäsen Piibalksia siitä, että hän on niin täydentävästi vastannut kysymyksiin. Pieni kommentti liittyen budjettitukeen. Afganistan oma mietinnön yhteydessä minä tätä asiaa vähän käsittelin ja tavoitteen täytyisi varmaankin olla, että me sitten vetäydymme näistä valtioista, että meidän ei tarvitse enää antaa suoraa budjettitukea, mutta olen komission jäsenen kanssa samaa mieltä siitä, että tässä on kyse äh, kehityspolitiikan filosofiasta, jos on kyse omistajuudesta ja siitä, että tuetaan hallintoja niin, että ne pystyvät tekemään työnsä itsenäisesti ja ilman kansainvälisten järjestöjen apua, niin Siinä suora budjetituki on varmasti arvokas väline ja meidän täytyy sitten hyväksyä se, että näitä määrärahoja ei hallinnoida samalla tavoin kuin kehittyneissä maissa. Olin hyvin vaikuttunut amerikkalaisen hallinnen hyvin avoimista kommenteista, jotka sanovat, että ne miljardit, joita he ovat pumpanneet Afganistanissa, tällaisiin ministeriöihin ovat kyllä päätyneet eri paikkoihin, mutta eivät parantaneet ministeriöiden hallintoa. Ja siinä vaiheessa, kun he asettivat selkeitä rajoja, selkeitä virstanpylväitä, veivät omaa henkilökuntaansa ministeriöihin ja ihan siitä vierestä auttoivat työskentelyssä, niin silloin tilanne pareni. Tämä on tärkeä askel ja tietysti tämä hallinnointi- ja valvontajärjestelmän täytyy toimia paikan päällä ja siellä täytyy olla myös tilintarkastustuomioistuin, joka toimii. Mutta jos yritämme valvoa määrärahojen käyttöä mahdollisimman pitkälti, niin silloin olen sitä mieltä, että budjettitukea on annettava silloin, kun se on kehityspoliittisesti tarpeen. Ja tavoitteenahan on, että siitä sitten luovutaan vähitellen se, että hallinto ei toimi näissä kehitysmaissa äh, samalla tavoin kuin Euroopan äh, maissa, niin sehän on yksi, äh, yksi syy siihen, että ne ovat kehittyviä valtioita. Jos siellä kaikki toimisi, niin silloin ne eivät sitä olisi. Mutta tämä on siis kehityspoliittista filosofiaa. Sitten mm, se, mitä minä olen kirjannut ylös kehitysrahastosta ja mitä olen kirjannut ylös tästä yleisestä osasta, niiden pitäisi jotenkin kuulua ulkopoliittisesti yhteen, niin ensimmäinen kysymykseni meneekin tilintarkastustuomioistuimelle, koska vastaus kysymykseen 70. Siinähän saimme kuulla, että nämä eri virheasteet yleisessä budjetissa ja kehitysrahastossa johtuvat erilaisista menetelmistä tilintarkastustuomioistuimessa. Ja kysynkin, että miksi näin on, kun ajatellaan verrattavuutta ja poliittista arvioita, niin mitä me voimme tehdä, jotta meillä olisi vakaata maata jalkojemme alle, jos siellä on aivan eri asioita heidän kertomuksessaan kuin meidän kertomuksessamme, ja sitten kollega Devessä tai täysistunsa kysyvät, että miksi kaksi eri esittelijää antavat ehkä ihan eri arvion, mitä tulee virhemäärään. Sitten kysymys, joka liittyy näihin trust-rahastoihin, säätiörahastoihin. Me olemme näitä asioita käsitteleet hyvin paljon ja nyt kiitos Inge Gresslen eh, ja hänen sitkeytensä. Komissio voi perustaa omia tällaisia säätiörahastoja. Tämä eh, tekee meidät riippumattomaksi esimerkiksi YK eh, instituutioista tai Maailmanpankista. Nyt minua kiinnostaisi tietää, miten komissio tätä käsittelee ihan strategisesti. Te vastasitte tähän yhteen kysymykseen jo mutta mitkä ovat nämä syvällisemmät strategiset näkemykset? Korvattavatko eurooppalaiset rahastot sitten YK ja Maailmanpankin rahastot? Meneekö se nopeasti vai täytyykö tässä oppia jotain? Onko siirtymäaika? Ja ja Tämä on ensimmäinen kysymys, joka siis liittyy näihin erityisrahastoihin. Ja sitten toinen asia liittyy määrärahoihin. Nyt olemme löytäneet tilanteen, jossa ei vain komissio ole tyytyväinen, vaan myös tilintarkastustuomioistuin voi olla tyytyväinen siitä, miten YK on varanhoitoasetusta nyt sitten sovelletaan. Koskeeko tämä samalla tavoin Maailmanpankkia? ja miten tyytyväinen tilintarkastustuomioistuin on tietojen saatavuuteen Maailmanpankista? Kiitoksia. Jens. Eh, kiitoksia. Sitten Jan Mulder. Niin, kiitoksia. Tässä tänä aamuna viesti tuli hyvin selvänä. Tälle valiokunnalle on hyvin selvää, että meidän on jälleen kerran hyvin vakavasti tutkittava tätä budjettitukea Komissio on käsittääkseni vieläkin sitä mieltä, että luonnonlakien mukaisesti näin on kuitenkin toimittava. Se on helppoa rahaa. Sillä on vaikutuksia, mutta minä olen sitä mieltä, että Pinkstenin kritiikkiä kannattaa kuunnella. Meidän on vakavasti harkittava sitä, onkohan tämä klassinen hanketuki sen parempi. Sitten toinen asia, luvut eivät ole parantuneet vuoden, täällä on pitkän ajan strategia ja vuoden ajanjakso, mutta viime vuosina on merkittävä muutos tapahtunut. Meillä on nyt ulkosuhdehallinto olemassa. Itselleni on jäänyt epäselväksi se, kuka laivaa johtaa. Jos vaikka Afrikkaan lähetetään valtuuskunta, sitä varten on käsittääkseni uusi osasto. Komissio järjestää muutaman vuoden välein näitä, jos ajatellaan, että siellä on lähettiläsdelegaatti siellä ja hänen on käytettävä rahaa afrikkalaiseen maahan – Keneltä hän saa ohjeet? Komission jäseneltäkö vai rouva Ashtonilta? Minkälaista koordinaatiota tähän liittyy? Onko järjestelmä hyväksyttävä? Sujuuko se so- jouhevasti? Onko se selvä kuvio? Jos joku tuolla delegaatiosta, delegaatiossa tekee työtä, keneltä hän kysyy, mikä kokemus teillä tähän mennessä on tästä asiasta? Dank Jan. Mevrouw Ingeborg. Ja, Dank, Kiitos, komissaari. Ehm, minä haluaisin eh, tässä eh, budjettituki, mikä vaihtoehto sille olisi eh, suora rahoitus ja minkälaisia tuloksia nyt tähän mennessä on saatu. Tällä tarkoitan sitä, että minä haluaisin että rohkaista tässä budjettituessa kyllä komissiota, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että tulosta ei tule. E, rahoitetaan jotain hanketta 30 vuotta ja sitten jotain toista. Meidän täytyy budjettituki mm, sitoa tiettyihin kriteereihin ja sitten täytyy myöskin seurantaa harrastaa ja kehittää näitä kriteerejä tarvittaessa. Sitten niin kauan kun me rahoitamme, niin kauan kun me rahoitamme kansalaisjärjestöjä, niin olisi hyvä saada tietoa siitä, miten näitä järjestöjä rahoitetaan. Luultavasti tällaisia luetteloita ei ole olemassa. Te sanoitte, että tällainen voitaisiin erityispyynnöstä laatia se pitäisi olla pöytäkirjassa mukana. Minun mielestäni on hyvin tärkeää tietää, että kuka näitä rahoja saa. Haluaisin myös pyytää eh, sitä, että me saisimme lisätietoa siis EKRstä, että miten nämä tilit eh, hoidetaan. Olisi hyvä, jos tästäkin saattaisiin päätös, päivitettyä tietoa erityisesti ekoiran kohdalla. Sitten meillä on kaksi kysymystä. Viimeisessä vastuuvapausmenettelyssä me halusimme luettelon näistä hankkeista ja sitten tästä oli äänestys myös täysistunnossa – ja tämä tarkoittaa siis eh, se listaa eh, hankkeista, joita 15 vuoden aikana on tehty. Sosialistit eh, esittivät kysymyksen, että ainakin viiden vuoden takaa meidän pitäisi tällainen luettelo saada, mutta sitäkään ei ole tullut. Me haluaisimme tietää, kuinka kestävällä pohjalla tämä on. Eli voitaisiinko tällainen tehdä? No, sitten näihin vastauksiin. Key Performance Indicators, ne on määritelty ja se on ihan eh, hauska asia, koska nyt me todellakin näette, mitä, minkälainen tämä suoritus suoriutuminen on ollut. Meillä on aika eh, meillä on ollut tällainen Excel-taulukko, suhteellisen suurikin sellainen, ja me olemme voineet sieltä havaita tärkeitä asioita. Ensinnäkin tämä ennakkorahoitus, jossa 18 kuukauden aikana ei ole mitään tapahtunut. Täällä on Bangladesh ja muitakin maita, jossa on hyvin kymmeniä miljoonia annettu, mutta 18 kuukauden jälkeen ei vieläkään ole tarkkaa tietoa, miten, miten rahan on käynyt. Te puhuitte siitä, tästä asiasta, eh, mutta minun mielestäni on hyvin epätyydyttävää se, että on EUn, EUssa tehdään työtä sellaisissa hankkeissa, jotka eivät vain onnistu. Eh, sanotaan, että valtuuskunnat hoitavat näitä asioita paikan päällä, kuten Etiopiassa. E, ja kuitenkin sitten, kun katsotaan näitä indikaattoreita on, niin siellä on tässäkin tapauksessa enemmän väkeä töissä kuin muualla – minä haluaisin tietää, että maksuja näin paljon on, koska täällähän on hyvin paljon riskejä, jotka menettelyyn liittyvät. Lähetteläiden vastaus sitten, mitä 57 prosenttia vastasi, että he eivät hoida tätä taloushallintoa. Mistä tässä on kysymys? Eikö tässä tiedetä, mistä, mistä on puhe vai... Siihenkin olisi hyvä saada vastaus. Sitten kysymys siitä, että miten paljon ihmisiä on työssä siellä, missä eniten rahaa käytetään. Eh, kuten viime vuonna te olette havainneet, eh, että eh, valtuuskunnilla ei ole ollenkaan samoja resursseja käytössään, mitä tulee työvoimaan. On sellaisia tahoja, jotka tekevät hyvin paljon työtä, ja sitten on toisia, joilla on paljon enemmän työtä, mutta jossa selvästi on vähemmän henkilöstöä. Eli siis miten, miksi, mistä nyt johtuu, että näin kauan menee siihen, ennen kuin tähän työhön ryhdytään. Näistä vastauksista olen kuitenkin jo huomannut, että komissio tietää suhteellisen vähän siitä, mitä oikeasti tapahtuu. Pohjoiset marjaanit sitten 11 miljoonaa EU-rahaa sinnekin on mennyt se on Amerikkaan kuuluva alue. Ja sitten 31 kohdassa vastauksessa sanotte, että sinne raha ei anneta, mutta sitten kun katson näitä papereita, työasiakirja numero 7, niin siellä sanotaan, että siellä on 11 miljoonaa kuitenkin kyseessä. Eli siis mistä nyt on kysymys? Mitä varten tässä on tällainen väärä vastaus annettu? Sitten vielä yksi kysymys. Me olemme huomanneet, että on sellainen valtuuskunta, jossa lähettiläs ilmoittaa ihan selkeästi virheellisiä lukuja. Me halusimme tietää nämä oikeat arvot, mutta komissiolta vastaus tuli, että ei, ei sellaista tietoa ole. Eikö ole minkäänlaista valvontaa, mahdollisuutta siihen, miten nämä lähettiläät, jotka rahoja hallinnoivat, niin eikö, eikö voida sitä valvoa? Mitä te sitten todella tiedätte siitä, mitä rahoille paikan päällä kulloisellakin alueella tapahtuu? Kiitoksia. En tiennyt, että on olemassa tällainen Pohjois-Mariaa, niin en tiedä missä se on, mutta varmaankin voimme teihin luottaa, että sanotte, että budjetti että tässä näissä Euroopan unionin budjettiasioissa kyllä tunnette ja haudan pohjatkin. Kiitoksia. Niin, haluaisin kiittää komission jäsen Pibalksia siitä työstä, mitä hän on kehityspolitiikassa tehnyt. Hän on ottanut siinä aivan uuden suunnan ja myös tilintarkastustuomioistuin on aivan oikein huomannut, että on kyse myös mentaliteettieroista. Se, mikä meillä on itsestään selvää, on usein tuntematonta toisissa, jäsen, toisissa maissa ja ö, rikkoo siellä paikallisia käytänteitä. Siksi ö, täytyy nähdä, että ver, nämä veronmaksajan rahat, joita käytetään näissä maissa, niin meidän virkamiehillämme täytyy olla selkeät säännöt, selkeät tilinpitosäännöt, joita on noudatettava. Ja sitten taas vastaanottavalla taholla tämä järjestelmä, joka meille on itsestään selvä Euroopassa, on täysin tuntematonta. Siellä rahaa on jotain, jonka ottaa, jos sen saa, ja sitten asiat järjestää niin kuin itse parhaaksi katsoo. Ja tämä johtaa sitten hiukan eh, tällaiseen kulttuurilliseen mm, vastakkainasetteluun ja miten pitkälle komissio on valmis eh, luoda sellaisia koulutusjärjestelmiä, jotka selittää edunsaajille, mitkä ovat tavoitteet, mitkä ovat puitteet ja miten annetuilla määrärahoilla on toimittava. Ja tämä olisi luotava aika äh, aikaisessa vaiheessa jo esimerkiksi koulussa äh, tai jatkokoulutuksessa, jota näissä maissa on. Ja tätä pitäisi sitten pitää koulutuksena ja ammatillisena koulutuksena. Onko ohjelmia jolla meidän työntekijöitämme valmistetaan tähän tilanteeseen ja heille annetaan tukea, jotta he muistavat, että kuinka tiukat mm, säännöt täällä Brysselissä on, mitä tulee veronmaksajien rahojen käsittelyyn, ja että heille annetaan sitten välineet selittää myös edunsaajille, mitkä ovat meidän Ähm, vaatimuksemme, koska tässä täysin erilaiset rakenteet ja kulttuurit törmäävät, ja jos mittaamme asiaa ainoastaan omalla mittatikullamme, niin sitten kyllä epäonnistumme. On tärkeää tunnistaa myös toisten äh, mittapuu ja äh, katsottava, mikä mittapuu on äh, oikea ja normaali näissä valtioissa, missä kohdin voimme tuon heidän mittapuunsa hyväksyä ja missä kohdin ei. Ja sitten meillä pitäisi olla tällainen Ähm, liikennevalo, punainen, keltainen ja vihreä valo, että voidaan sanoa, että missä kohdin voidaan mennä eteenpäin ja mikä on tällainen no-go-alue. Eli näiden eri kulttuurien määritelmä, se on myös sosioekonominen ongelma. Tukeeko esimerkiksi tutkimuksen puiteohjelmaa tätä, tai löytyykö tämä esimerkiksi Horizon 2020? Kiitoksia. Dank u wel, collega's. Ik noteer opnieuw. Kiitoksia, hyvät kollegat. Jälleen kerran parikymmentä kysymystä komission jäsenelle ja viisi herra Pinkstenille. Komission jäsen, voitte käyttää aikaa vastaamaan näihin kaikkiin kysymyksiin. Kiitos näistä huomioista. Tämä on tosiaankin meneillään olevaa työtä. Meidän täytyy myöskin näitä budjettivastuuvapaudesta miettiä asioita. Siis 15 vuotta sitten tilanne oli toisenlainen. Aina joskus on joitakin asioita, jotka eivät puuttumaan, mutta me olemme kuitenkin pyrkimässä siihen, että mahdollisimman tehokasta ja hyvää kehityspolitiikkaa olisi ja että investointi vastaisi tarvettaan. 0,42 prosenttia USA antaa tähän ja meillä on 0,7 prosentin taso. Eli siis tämä, mitä teemme, niin kyllä jotakin siitä syntyykin. Ja jos ei tarpeeksi investoida, niin tuloksiakaan ei synny. Se, mitä herra Sondergaard sanoi, ja hän puhui näistä virheistä. Minua huolestuttaa nämä, huolestuttavat nämä virheet, ne sama kuin rouva Gresle sanoi, ja kun lähettilätkin sanovat, että 57 prosenttia heistä myöntää, että tiedot eivät ole oikein, niin se on järkyttävää. No tässä on uusia välineitä käytössä Koskaan nämä lähettiläät eivät kuitenkaan ole kysyneet minulta mitään, joko tämä e, raportti on väärin tai sitten työ ei ole tehty hyvin. Mitä nämä e, virheet, joita on löydetty, niin se on todellakin liikaa. Meillä pitäisi olla alle kahden prosentin taso näissä virheissä. Mitä sitten vuosille 2010-2011 meillä on kaksi, yli 200 virhettä tilintarkastustuomioistuimen havaitsemana. Meillä on neli, neljän tyyppisiä virheitä on hankinnat, sitten varojen käyttö, ennakkomaksut ja sitten budjettituki. Me olemme katsoneet ryhmien sisällä tätä virheiden vakavuutta. Noin 45 prosenttia pieniä eroja, 40 prosenttia vakavia ja 15 prosenttia sellaisia, joita täytyy vielä selventää. Meidän täytyy, meidän täytyy nyt vain vakuuttua eh, siihen, eh, siitä, että kaikki luvut ovat oikein. Sitten minkälaisia ratkaisuja näihin asioihin olisi? Meillä tulee työryhmän tulos ensi vuoden maaliskuussa, eli me nyt todellakin olemme puuttuneet tähän asiaan. Meillä me emme voi ottaa ihmisiä töihin tai antaa heille potkua, potkuja. Me voimme vain antaa koulutusta ja sitten valtuuskuntien johtajien vastuita korostaa. Meillä on, korostaa, meillä on siis niin vähän näitä keinoja, koska tämä ei ole mikään yritys. Meidän täytyy vain parantaa niiden ihmisten työntekoa ja vastuuta, jotka tätä työtä tekevät. Ja on tärkeää, että virheitä ei tapahdu, koska melkein kaikissa tapauksissa virheet olisi voitu välttää. Me suhtaudumme siis asiaan hyvin vakavasti. No mitä sitten tästä lisäarvosta, eurooppalaisesta tai kansallisesta lisäarvosta? Ensinnäkin Euroopan tämä kehitystuki e, on sellaista, että meillä on noin 18 e, prosenttia tämä e, taso ja 12 prosenttia oli sitten valtion taso. No mikä tässä nyt on erona? Tällä hetkellä maat keskittyvät tällaisiin priorisoituihin maihin. Ja toinen ero sitten, mikä on eurooppalainen lisäarvo, niin se on ilman muuta se, että me keskittymme järjestelmien muuttamiseen. Me emme pyri tavoittamaan saavuttamaan joita, mitään helppoja tuloksia, vaan se, että me haluamme suurempia tuloksia eh, tällaisten kehitystavoitteiden kautta. On eh, olemassa indikaattoreita erityissektoreille näissä kertomuksissa. Me kerromme niissä, mitä, mitä maan pitäisi tavoittaa, minkälaisiin tavoitteisiin päästä kullakin sektorilla – Täällä on todettu erässä tutkimuksessa, että tässä on korrelaatio, siis riippumattomassa tutkimuksessa, että nämä asiat kyllä korreloivat keskenään. Se, mitä edustaja Geier sanoi, niin tämä filosofian liittyvä Meillä on ensinnäkin julkisen rahan hallinnointi. Jos, jos mitään tukea jos tukea ei anneta, niin mitään parannustakaan ei voi tapahtua. No sitten on koulutus. Täällä on hyvin monia, monilla sektoreilla juuri näissä asioissa on kehitetty esimerkiksi Afganistanin valtionvarainministeriö. ministeriö Siis budjettitukea täytyy kohentaa. Tämä ei ole nyt mikään pakkomielle meille, vaan se on yksi väline, jolla pääsemme tavoitteisiimme. Mitä ohjelmointiin tulee, niin me käymme läpi valtuuskuntia ja, ja olemme todenneet, että ainoastaan kolme painopistealuetta täytyy olla. Ja minkälaisia yleistavoitteita niin ne pitää määritellä ja pitää miettiä sitä, mitä, mitkä ne tavoitteet ovat esimerkiksi, kuinka monta lasta menisi kouluun. Eli pitää olla tällaisia odotusarvoja sille, mitä saavutetaan. Minä uskon, että sitoutuminen, sen pitää olla hyvin käytännöllistä ja pitää asettaa odotuksia sille, mitä maalta voidaan odottaa – ja, ja tietenkin tässä riskejä otetaan ja nämä pääosastossa määritellään. Me emme voi käyttää budjettitukea, koska se on heikkoa. E, se kuitenkin on hyvin tärkeää e, tärkeää muistaa, että minkälaiset kriteerit tässä on käytettävissä. Sitten Afrikan unioni, se on alueellinen mm, organisaatio, tässä on tästä kapasiteetin rakentamisesta kysymys, jotta näitä rahoja voidaan hallinnoida. Ja meillä on tällainen kuuden pilarin tarkastus, jonka toteutamme. Se on takuu, jonka myötä me voimme todentaa, että kumppanimme voivat avoimella ja hyvällä tavalla käyttää näitä varoja. Tämä ei ole mikään tällainen suora sopimus eri kriteerien suhteen. Eli tässä on nyt tällaiset kriteerit, jotka, joita käytetään hyvin kattavasti ja siihen liittyy myös koulutusta. Söndergaard kysyi sitä, mitä rahalla todellakin tapahtuu sille rahalle, jota annamme Afrikan unionille. meillä on riittävästi tietoa. Joskus on vaikeuksia. Amisomiin liittyy joitakin ongelmia, mutta kuitenkin meillä on yhteistyötä ja me hankimme lisätietoa. Tässähän on uuden tyyppinen operaatio kysymyksessä. Tässä on nyt vasta kehittymässä tämä yhteistyötapa, mutta meidän täytyy saada lisää tietoa asioista. Nyt kun me näihin asioihin sitoudumme, niin me varmistamme sen, että kaiken tyyppistä tietoa on, ole, on saatavissa. Sitten tämä whistleblowing, tiedon antaminen – minä ainakin tiedän yhden tapauksen, ehkä se on vähän tällainen laajempi järjestelmä. Kyllä meillä on ihan vankka järjestelmä. Oli sellaisia epämääräisiä tapauksia Gaanassa, eh, mutta eh, sinne sitten tehtiin tutkinta ja tämä tiedon eh, antoasia ei ole kaikkein tärkein elementti. Minä en ole törmännyt yhteenkään petostapaukseen omana aikanani. Kyllä tällä virheitä on tullut ilmi, mutta minkälaisia petoksia ei ole havaittu. En ainakaan itse tiedä sellaisista. Sitten mustista listoista. Meillä on mustalla listalla olevia yrityksiä, niin ja sitten lentoyhtiöistä, e, näistä mustalla listalla olevista, e, olevista yrityksistä Afrikassa. Tähän liittyy paljon ongelmia. Eräs Afrikan maassa jos halutaan tätä laajentaa uusille alueille, me tiedämme, että tässä on riskejä ja sitten tiettyjä vakuuksia on olemassa. No sitten rauhan kehitys. Meillä on kaksi hyvin, kaksi kolme tapausta, johon olemme sitoutuneet. Afrikan sarvi, meri, rosvous, kysymys. Meidän täytyy vain osalla sektorista tähän puuttua. Meidän täytyisi saada siis elinkelpoiset olosuhteet näille ihmisille, jotka siellä asuvat. Sitten toinen on Pohjoismali. Tämä epäilemättä jatkuu tämä tilanne. Ja sitten meillä on yhteistyötä keskus Keski-Afrikassa. Tämä on, on suhteellista toimintaa, mutta minä uskon, että se on ihan oikean suhtaista. E, täällä on tietenkin merirosvoissa ja Al-Shabaab ja täydellinen kaos, mutta joka tapauksessa me e, tuemme Afrikan unionia, joka on tässä mukana ja minun mielestäni tämä on oikea tapa sitoutua. Sitten budjettituki, kotonun sopimukset 2020 ei ole mitään syytä, että se olisi ulkopuolella, mutta meillä on hyvin erikoinen suhde näihin kumppanimaihimme. Minä uskon, että tämä budjettimenettely on ihan hyvä. Me olemme EKRn myötä hyvin monimutkaisissa järjestelyissä ja ei ole minkäänlaisia laillisia esteitä tästä erotakaan. Sitten kotonusta. Me emme ole antaneet jos tilanne on huono, me emme anna rahaa, me keskeytämme maksut. Mutta jos me voimme jatkaa niin, e, ja riskittömästi, niin ilman että ihmiset vaarantuvat apua antaessaan, niin sitä jatketaan. Joissakin tapauksissa tarvittaisiin ohjelmaa, kuten esimerkiksi Madagaskarilla – me olemme löytäneet rahaa, jolla voimme suoraan tukea ihmisiä, heidän hyvinvointiaan erittäin köyhissä oloissa. Voimme YK-instituutioita käyttää tai jotain muuta kanavaa. Minä uskon, että me olemme melko hyvällä järjestelmällä liikkeellä. Ja me emme sellaisten yritysten kanssa toimi, jotka sitten ihmisoikeuksia rikkovat, koska silloin maksut keskeytetään. Sitten herra Kajerin kysymykseen siitä näistä erityisrahastoista. Tämä on hyvin kiinnostava asia. Minä uskon, että perinteinen ohjelmointi, ohjelmien laatiminen ei enää ole hyvä työkalu. Maailma on liian nopea siihen asiat ovat menneet hitaammin, mutta nyt asiat liikkuvat nopeammin eteenpäin ja minä haluaisin kertoa kaksi eri asiaa. Sahelin tilanne. Meillä ei ole siellä uskottavaa hallitusta ja sen kautta ei voida toimia. On köyhiä ihmisiä, on aina ongelma, että miten tätä tukea ja apua voitaisiin jakaa niin tällainen erityisrahasto olisi hyvä ratkaisu, koska tässä nyt nopeus on tärkeää. Sillä tavalla voidaan tarpeisiin vastata. Me olemme sitoutumassa energiahankkeisiin. Meillä on tekninen puoli siinä, mm, energia itsestä, meillä on energian mm, yhdi, eri energiamuodojen yhdistäminen – Tämäkin hoidetaan paremmin tällaisella erityisrahastolla. Siellä on hankkeita, jotka saavat tukea tai sitten eivät. Pitäisi saada enemmän tällaisia uskottavia hankkeita ehdokkaaksi. Me olemme menneet eteenpäin, mutta me haluamme näiltä budjettiviranomaisilta ideoita, näistä erikoisrahastoista, jotta voidaan keskustella siitä, kuinka niitä hallinnoitaisiin. Meidän täytyy, täytyy varmasti olla tämän uuden instrumentin, instrumentin kanssa varovaisia aluksi, mutta minä uskon, että se on sellainen, joka sopii nopeasti muuttuvaan maailmaan. Sitten YK YK on suoriutunut paremmin näistä tehtävistä. Jos me katsomme tätä mm, rahoitussopimusta, niin se on ihan periaatteessa ok, mutta sen täytäntöönpano on, on vaikeampaa. Me opimme asioita. Heidän täytyy ymmärtää, että tietoa pitää saada ja tietoa pitää saada ajoissa – Muussa tapauksessa eh, tieto, mitä Maailmanpankilta tulee, ei ole hyvää. Sitten kun, jos materiaalisia virheitä on, on liikaa, niin silloin maksatukset eh, päättyvät. Maailmanpankki on, eh, on joskus hyvin tärkeä instanssi, kun tätä apua jaetaan hyvin tietyissä ympäristöissä esimerkiksi energiakysymykset Keski-Aasiassa. Tilintarkastustuomioistuimen pitäisi saada kaikki tämä tieto ja se on mukana puitesopimuksessa ja sekin asia on tässä parantunut. Sitten herra Mulderin kysymys tästä budjettituesta. tutkimus, arviointitutkimus antaa monenlaisia vastauksia budjettitukikysymyksiin. Mutta kuten sanoin, meidän täytyy olla hyvin, meidän täytyy ennakolta tietää, mitä me odotamme, eikä tässä nyt mitään eh, pakkomielettä budjettituesta pidä tehdä. Täytyy ennakoida sitä, minkälaisia tuloksia on saatavissa ja, ja keskustella niitä. E, budjettituki ei ole hyvä, jos, jos sitä ei, ei voida sitten e, viedä eteenpäin. 200 miljoonaa euroa on maksettu viime vuonna. Jos katsomme hankkeita, niin e, silloin raha jaetaan kentällä ja budjettituki sitten mene eri kautta. Minun mielestäni me voimme uskottavampia keskusteluja käydä kumppaneidemme kanssa, koska silloin tämä ennakoituvuus, ennakoituvuus on parempaa. Uskon, että tämä on omiaan vahvistamaan budjettitukea. Kumppanimmekin kärsivät, koska he eivät tiedä, miten nämä arviointiprosessit etenevät ja suoritaan, koska Eli siinäkin on parantamisen varaa. Miten sitten ulkosuhdehallinto, tietenkin ulkosuhdehallinto ja sen johtaja tekee nämä päätökset siitä, kuka on valtuuskunnan siis johtajista, siis vastuu on ulkosuhdehallinnolla näistä valtuuskunnista ennen kuin valtuuskunnat saavat eh, hankkeet 2013 alkaen, niin sen vetäjää koulutetaan ja sitten pääjohtaja eh, saa, on tässä mukana. Eli siis kaikkiin tähän annettavaan rahaan, niin komissio sitä, sitä kyllä hallinnoi. Ja sitten jos tuloksia ei synny, niin näitä valtuuskunnat lakkautetaan. Mutta jos virhetaso ovat, on korkea ja jos parannusta ei synny, niin silloin on ongelma. Hyvin monimutkaisia nämä kuviot ovat, mutta meidän täytyy liikkua siinä kehyksessä, jonka lainsäätäjä on meille antanut. Kyllä se järkevän tyyppisesti toimii. En, ja. Our colleagues from years, because by the... Koska kun olemme antaneet asiakkaan, kirjat esimerkiksi ulkosuudenhallinta vastaa kansallista ohjelmista ja temaattisista komissio, mutta me emme jaa niitä. Me kummatkin teemme yhteistyötä prioriteetteissa. Me emme yritä jakaa, kuka puhuu ensin kokouksessa. Eli käytännön tasolla me, tämä toimii varsin hyvin. Se voisi olla paljon monimutkaisempaa, jos haluaisimme yrittää viedä läpi valtaamme. Tämä on monimutkainen järjestelmä, mutta yritämme pragmaattisesti ratkaista kysymykset. Ja myöskin mitä tulee tähän työtaakan arviointiin, me teemme sopimuksen myös siitä, miten käyttää kehitys henkilökuntaa työskentely on, siitä on sovittu. Ja tämä oli hyvin vaikea kummallekin osapuolelle, mutta siksipä tätä teemme. Sitten Edustaja Greslen kysymykset. Minä sanoisin, että budjetituen ja hanketuen filosofiat ei niinkään ole filosofia, mitä, mitä saadaan, vaan mitä voidaan saada, koska loppujen lopuksi me yritämme saada aikaan parhaan mahdollisen tuloksen. Täytyy vain ensin katsoa, että mitä ylipäätänsä voidaan saada aikaiseksi maassa kanssa ja sitten katsoa, mitä menetelmää paremmin kannattaa käyttää. Ei pidä asettaa näitä asioita vastakkain, vaan täytyy katsoa, että mitä milläkin saavutetaan. Ja ennen me odotimme, että tukemme takia maa tulee tekemään ihmeitä. Ei, meidän täytyisi nyt olla realistisempi oppia, koska ympäristö on haastava ja meidän täytyy katsoa, mitä pystymme saavuttamaan ja tehdä parhaamme, mutta meidän ei, äh, ei tulisi myöskään olla vääriä odotuksia. Tämä on vastaus siihen. Kansalaisjärjestöistä annamme sitten listan. Haitista sitten äh, olen pahoillani, että emme ole antanut äh, listaa näistä hankkeista. Olen pahoillani, tulemme sen antamaan, koska kyllä se pitäisi tehdä. Sitten ulko sen tuen hallinnointiraportit. Tämä on uusi väline, ryhdyimme siihen huhtikuussa 2011, sen kaksi kertaa vuodessa tehtävä väline, jolla saamme tietoa valtuustojen päälliköitä ja arvioimme myös näiden näitä, näiden indikaattoriemme toteutumista. Eli yritämme todellakin käyttää tätä tietoa, me yritämme parantaa indikaattoreita, me yritämme parantaa johdonmukaisuutta ja otamme eh, mukaan vuonna 2013 ja oletan, että vuonna 2014 tilanne ei ole se, että 55 eh, prosenttia eh, valtuustojen päälliköistä ajattelee, että heidän mm, Sopimussuhteen henkilöstönsä on epäpätevää. Tämä on todella virhe, mutta minä täytyy katsoa, miten tähän tilanteeseen on jouduttu. Sitten ennakkorahoituksesta annamme lisätietoa siitä, miksi tämä ennakkorahoitus ei ole ollut selvää. 18 kuukauden jälkeenkään. Sen täytyy olla hyvin yksityiskohtainen selitys, ja koska meillä oli nyt vain niin vähän aikaa, niin me voineet antaa kaikkea tietoa. Joissain tapauksissa syyt ovat hyviä, toisissa tapauksissa ne ovat vähemmän hyviä joten annamme tämänkin tiedon. Sitten työtaakkan arviointi. Miksi vasta nyt? Tämä on erittäin vaikea toimenpide. Minun pääjohtajani sai kuulla paljon valituksia valtuustojen päälliköiltä ja oletan, että hän saa muualtakin taholta painostusta, koska kaikki eivät voita, joku häviää ja sitten löydetään satoja syitä siitä, miksi näin pitäisi tehdä. On helpompi jättää tekemättä kuin tehdä. Ja nyt kun ryhdymme tähän muutokseen, niin uskon, että tilanne tulee olemaan helpompi nyt, koska asiat eivät ole muuttuneet pitkään aikaan ja nyt tämä uusi ulkosuhdehallinnon rakenne auttoi, koska ennen oli ristiriitaa kun oltiin komission alla, niin oli enemmänkin Relex ja Deve ja oli enemmän ristiriitaa. Nyt kummallakin oma etunsa mukana ja kummankin piti päästä yhteisymmärrykseen. Nyt kummatkin sekä devko että ulkosuhdehallinto haluavat voittaa, koska meillä on liikaa määrärahoja verrattuna tähän poliittiseen puoleen, että nyt asia voi mennä eteenpäin. Sitten minun tietääkseni me emme ole antaneet pohjois apua. Miksi se on näissä tilastoissa, en tiedä. Meidän täytyy parantaa tilastointia, ei ole mitään syytä, miksi se olisi siellä. Se on Amerikan maaperä, me emme anna öö, tukea amerikkalaisille. Herra Rybikin kysymys. Kiitoksia, että tuette tätä uutta suuntaa ja muutoksen agendaamme. Koulutus on asia, johon olemme keskittyneet hyvin paljon, että annetaan peruskoulutusta tai tiettyjä koulutusohjelmia. Näistä ulkoisen avun hallinnointiraporteista käy selväksi, että su- meillä ei ole minkälaista PR-politiikkaa. Tämä oli meille shokki. Ja erityisesti kun on kyse budjettitukesta, niin voitaisiin osallistua olemassa oleviin koulutusohjelmiin. Nyt haasteenamme on, miten EUlle saataisiin ja EU-tuelle saataisiin näkyvyyttä. Sen ei pitäisi olla vain jotain ö, kyniä, joissa on EUn logo, vaan ö, jotain muuta. Meillä on hyviä esimerkkejä esimerkiksi Indonesiassa palkkasimme paikallisen PR-yrityksen edistämään me, imagoamme. Meidän PR-politiikkaamme täytyisi perustua arvoihimme, ihmisoikeuksiin, ilmastonmuutoksen torjumiseen, ympäristön suojeluun, energiatehokkuuteen. Me yritämme parantaa sitä ja yksi eh, johtopäätöksistämme on se, että meidän täytyy lisätä EUn näkyvyyttä. Tämän täytyy olla selkeää politiikkaa ja jokaisessa hankkeessa osa määrärahoista menee myöskin PR-työhön. Yritän vastata kaikkiin näihin kysymyksiin puheenjohtaja, mutta eh, jos tarpeen, niin voisimme joihinkin näihin kysymyksiin antaa myös kirjallisia vastauksia. Henkilökuntani eh, vastasi näihin kysymyksiin ja tekivät parhaansa vastatakseen nopeasti 140 kysymykseen. He eh, mielellään antavat lisätietoa ja olen sitä mieltä, että vastausten laatu tänä vuonna on ollut parempi kuin edellisenä vuonna, joten mekin olemme parantaneet toimintaamme. Eh, instemming. U, u hoort het. Uh, bedankt. Kiitoksia. Kiitoksia tästä. Uskonpa, että olette vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Tämä on varsin poikkeuksellista. Kiitän myös avustajianne siitä, että vastasitte näihin kirjallisiin kysymyksiin. Ja sitten noin viisi kysymystä meni tuomioistuimelle. Herra Piksten, te avasitte tulen, niin voitte myöskin päättää sen. Um, indeed, I got five, five Niin, kiitoksia. Tästä me, todellakin minulle tehtiin viisi kysymystä. Yritän vastata niihin aivan täsmällisesti. Ensimmäiset kolme kysymystä tulivat esittelijä Söndergaardilta. Ensimmäinen kysymys koski sisäisiä kertomuksia kansainväliseltä järjestöltä töiltä kuten YKlta, ja sitä, että olemme tyytyväisiä niihin. Meille tilintarkastustuomioistuimena on aina tietenkin hyvä ja kiinnostava, jos saamme lisätietoa. Voimme käyttää sitä tietoa, joten tietenkin tämä on hyvä askel. Suunta on oikea. Voisimme vielä enemmän kehitellä mittausvälineitä yhteistä hallintoa varten, mutta kaksi asiaa tästä haluaisin sanoa. Ensinnäkin, jos saamme sisäisiä kertomuksia näistä DAS-toimista, niin nämä sisäiset kertomukset eivät ole kovin käyttökelpoisia, koska meidän DAS-lähestymistapamme koskee toimia, ja niitähän ei löydetä sisäisestä kertomuksesta, mutta ne voivat olla hyödyllisiä taustatietona. Joten tähän käyttöön nämä sisäiset kertomukset eivät ole kovin hyödyllisiä. Sen sijaan kun ajatellaan meidän varankäyttökertomuksia, niin että saadaan parempi kuva siitä, kuinka hommat hoituvat. Nämä, näihin varankäytön tarkastukseen kyllä nämä kertomukset voivat olla hyödyllisiä. yhtäältä meillä tämä toimii perustava lähestymistapa sitten varan käytön tarkastus ja siinä nämä varmasti voivat olla hyödyllisiä. Sitten toinen kysymykseni koski sitä, olemmeko yhtä mieltä komission optimismista koskien tuloksia. Emme, en ole. Voisin olla tyytyväinen lukuun seitsemän ja sen tuloksiin koskien toimien analyysiä. Tietenkään en voi olla tyytyväinen EKRn analyysiin. Siellä tilanne huononi. Niin mainitsin jo alustuksessanikin tämän viiden vuoden ajanjakson – jos otettaisiin tarkasteltavaksi vielä pidempi ajanjakso, tilastollisesti näin pitäisi tehdä, niin silloin vieläkin tulokset ovat olennaisuusrajan yläpuolella sekä luvussa seitsemän yleisbudjetti että myöskin EKRn osalta. Ehkä voisin lisätä vielä yhden toisenkin asian. Voisi olla kiinnostavaa kiinnittää huomioon lukuun, joita ei ole vielä mainittu. Se on nimittäin virhe taajuus. DAS-tuloksessa pohdimme näitä kvantifioituja virheitä, mutta on myös kiinnostavaa katsoa virhetaajuutta ja sitten sitä voidaan katsoa sekä yleisbudjetissa että EKRssä. Virhetaajuus on yksi kolmesta. Tämä on aika korkea. Nämä, tässä on mukana sekä virheet, joita ei voida mitata kvantitatiivisesti, että ne, jotka voidaan mitata kvantitatiivisesti. Joten todella kun katsotaan virheitä, niin olisi myös kiinnitettävä huomiota virhetaajuuteen. Kolmas kysymyksenne. Onko mahdollista tarkastella tuloksia, tehdä tarkastuksia näihin tuloksiin? Tämä, tähän liittyy tietenkin indikaattorit, mitä tullaan käyttämään. Herra Söndergaard eihän tässä ole kyseessä yksi miljardi, vaan kymmenen. Tämä on miljardin dollarin kysymys. Ja se pätee sekä ulkoiseen toimintaan että budjettiin. Voin antaa teille vain osittain tyydyttävän ratkaisun, niin kuin sanotaan, kaksi asiaa tästä. Ensinnäkin budjetti tuki on iso palaa kehitysavun tukea ja annoinkin luvut alustuksessani. Tällä hetkellä arviointimenettely äh, on komission kehittelemää ja se on pilottivaiheesta juuri menossa eteenpäin ja uskonpa, että sillä on vielä paljon kysymysmerkkejä jäljellä. Tästä kaksi huomiota. Budjettituen ja saavutettujen tulosten välinen linkki ei vielä ole selkeästi olemassa tänä päivänä. Tällaista vastausta en voisi antaa. Jos budjettitukeen lisätään kansainvälisten järjestöjen kautta kanavoitu varaa noin miljardi tai jotain, ymmärrätte, että että jotta saataisiin kokonaisnäkemys EUn kehitysavusta, niin edessä on hyvin vaikea tehtävä. Olen kuunnellut tarkkaan jäsen, jäseniä täällä ja uskon, että tämä tuloksia koskeva kysymys on hyvin tärkeä. Komission jäsen ystävällisesti viittasi hollantilaiseen tutkimukseen. Olisi hyvä myös, muistaa myös toinenkin tutkimus, joka on hyödyllinen ja kiinnostava. Se on brittiläisen tuen vaikutuksen, vaikutuksen käsittelevän elimen kertomus ja tämän vuoden toukokuulta tämä kertomus on nyt aika tuore. Se koskee niitä vaikutuksia ja brittijärjestö ICA toteaa, EKA toteaa, että vaikutuksia on äärimmäisen vaikea mitata. Varmaankin voimme olla yhtä mieltä tästä kannasta. Sitten jatkan. Suurin osa arvioinnista keskittyy välituloksiin, kuten nousuun kehitysavussa, politiikan muutokseen ja instituutioiden toimintaan. Sitten kun on, va- on köyhyyden vähentämisen ja kasvun vaikuttavia tekijöitä arvioitava, niin niihin vaikuttavat liian monet asiat. No, on sanottava, että olemme tässä ainakin hyvässä seurassa, kun näin ajattelemme. Ainakin yksi suurimmista EUn jäsenistä näin päättelee. Tässä Söndergaardin kysymykset. Sitten sain kysymyksiä toiselta esittelijältä, herra Gaierilta. Hänellä oli kaksi kiinnostavaa kysymystä. Ensimmäinen koski erilaisia virhetasoja. Alustuksessani pyrin selittämään, että EKRn ja budjettiluvun virhetasojen erot liittyvät siihen, että kun otetaan otteita, niin tehdään otoksia, niin voidaan osua isoihin tai pienempiin toimiin. Jos osutaan isoon toimeen tai usean vaan isse, isoon toimeen paikassa, jossa hommat eivät hoidu aivan niin kuin pitäisi, niin silloin luvutkin nousevat. Tämä liittyy tilastoihin. Ja selitin myös, että kun puhutaan EKRstä, puhutaan AKT-maista. Lähinnä siis Afrikan maista. Haluaisin puhua tästä vielä pidempään, mutta luulen, että jos vain mainitsenkin tämän, niin kyllä tämä asia selvenee tämän valiokunnan jäsenten mielissä. Viimeinen kysymys herra Gajerilta koskien Maailmanpankkia. Olemmeko tyytyväisiä tähän pääsyyn? Tietenkin näin aina on, mutta tärkeintä on, että se mistä ensin keskustelimme YK osalta, on tärkeää tietää, onko komissio tyytyväinen tähän pääsyyn, koska tilintarkastustuomioin istuinhan tarkastaa komission tekemää työtä eikä Maailmanpankin tekemää työtä. Me keskitymme komission tekemään työhön. Maailmanpankista vielä täsmällisemmin. Hiljattain, enkä halua tätä teiltä salata. Meillä oli vaikeuksia saada yksityiskohtaista tietoa koskien yhtä tointa mm, vuoden 2012 liittyvään DAS-tarkastukseen. Meillä oli täällä vaikeus Maailmanpankin kanssa täsmällisesti sanottuna ja me odottamme ja useimmiten kansainvälisten järjestöjen ja hallinto komitean osalta kyllä käy niin, että ongelma ratkeaa tulevaisuudessa toivottavasti. Ratkaisu on pitkäaikainen ja kestävä. Se, mitä hiljattain on tapahtunut, osoittaa, ja tähän haluaisin päättää, että edistystä vielä tarvitaan, jotta Maailmanpankista tietoja saataisiin paremmin. Tyydyttääkö tämä teitä, herra Geier? Kiitoksia puheenjohtaja. Dank u wel. Eh, zijn de rapporteurs nog? Eh? Kiitoksia. Haluavatko esittelijät vielä käyttää puheenvuoroa? Ei. Ai herra Söndergaard, olkaa hyvä. No, it's, it's, uh, it's just to say thank you for, for all the... Niin, haluaisin vain kiittää kaikista vastauksista ja tästä rehellisestä keskustelusta. Nyt uh, kirjoitamme mietintöjämme ja otamme huomioon sen, mitä täällä on sanottu, ja olen kiitollinen teidän sitoumuksestanne antaa lisää vastauksia, jos tarvitsemme. On vielä muutamia kysymyksiä, joihin haluaisimme selvyyttä, ja olen iloinen, että voimme tehdä sen kirjallisena. Kiitoksia sekä tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle että komission jäsenelle. No niin, voinkin vahvistaa, että Meillä on ollut erittäin hyödyllinen aamupäivä täällä komission jäsenten Hanja Pibals kanssa ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Haluaisin kiittää kaikkia. Keskustelu oli erittäin hyvä. Olemme tehneet hyvää työtä tänä aamuna. Ja nämä kaksi kohtaa esityslistassa on nyt käsitelty. Seuraava valiokunnan kokous pidetään ensi vuonna 10. tammikuuta 2013. Kiitoksia kaikille. Puheenjohtaja kiittää myös tulkkeja, Kiitoksia vaan puheenjohtaja. Ja hyvää joulua kaikille ja mukavaa uuden vuoden alkua 2013. Toivon, että siitä tulee oikein hieno. Nähdään taas.